Seuraavana kohtana sisällä on vuolossa neuvoston ja komission julkilausumat Puolan tilanteesta. Hyvät naiset ja herrat, minä jo nyt sanon, että tässä keskustelussa ei ole menettelemään puhjalistaa, eikä tule hyväksymään sinisen kortin käyttöä. Me emme nyt käy täällä keskustelua työjärjestyksestä, vaan käynnistämme tämän keskustelun. Voitte ponnistella kun haluatte. Asiasta on päätetty näin puheenjohtajakokouksessa. Asiasta on ilmoitettu ryhmille, myös teidän ryhmälle aivan varmasti. Rouva pääministeri Shedwo, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Hyvät naiset ja herrat, päätös komission toimenpiteistä, jotka, että niistä käydään keskustelua, että käydään vuoropuhelu Puolan tilanteesta, oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen puitteissa on ensimmäinen tämänlainen keskustelu Euroopan parlamentissa. Tämä on aivan uusi väline. Tällainen keskustelu, tällainen menettely, sitä ei tähän asti ole vielä koskaan ollut. Tämä väline on ensimmäisen kerran esitelty komissiossa maaliskuussa 2015. Kysymys on ennakkovaroitusmekanismista, joka käsittää oikeusvaltiota. Me näemme kaikki, mistä on kysymys oikeusvaltion periaatteessa, vallanjaosta. Kysymys on Euroopan demokratian ydinosasta, eurooppalaisen yhteiskuntamallin ydinosasta. Ja tässä on kysymys keskustelusta, joka tulee myöskin olevan esimerkki ajatellen tulevia mahdollisia keskusteluja samantyyppisessä kysymyksessä. Toivon, että keskustelua käydään keskinäisen kunnioituksen hengessä. Ja vielä kerran Puolan pääministeri, sydämellisesti tervetuloa. Ja myös kiitokseni siitä, että olitte valmis osallistumaan tähän keskusteluun. Nyt keskustelu käynnistyy. Ensimmäiseksi neuvoston nimissä saa neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja Alankomaiden ulkoministeri herra Kunders puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puhemies. Euroopan unioni ei ole pelkästään markkinat, vaan se on myös unioni, joka perustuu yhteisille arvoille. EUn perussopimukset ovat kristallinkirkeä artikla 2, määrittelee ne arvot, joille tämä unioni perustuu ja vahvistaa, että nämä arvot ovat kaikille jäsenvaltioille yhteisiä. Tämä ei tarkoita pelkästään etuja, vaan myöskin vastuita. Äh, yksi eh, kaikkien jäsenvaltioiden vastuu on EUn perusarvojen kunnioitus, oikeusvaltioperiaate, demokratia ja perusoikeuksien kunnioitus. Tämä tekee meistä jäsenvaltioina, mutta myöskin unionina ainutlaatuisen maailmassa. Nämä eh, arvot eivät ole yhteisiä vain siksi, että ne on kirjattu paperille, vaan koska ne näkyvät meidän monimuotoisissa ja avoimissa yhteiskunnissa viimeisen vuosikymmenien aikana. Joskus ne ovat kohdanneet eh, suurta vastustusta. Ne ovat tärkeitä, koska ne luovat perusvapaudet kansalaisillemme ja takaavat demokratioidemme toiminnan. Kuitenkin eh, ei oikeusvaltio periaate eikä muita perusvapauksia voida pitää itsestään selvinä. Tällä ähm, mantereella on ollut kolme äh, äh, pahinta poliittista doktriinia, joita maailma tuntee. Me olemme äh, oppineet kantapään kautta ja olemme useaan otteeseen vannoneet, että me palaa noihin synkkiin päiviin, että luomme uuden rauhan Äh, ilmapiirin. Olemme olleet menestyksekkäitä tässä ja sen salaisuus on, että olemme asettaneet oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian etusijalle. Ja on tärkeää, että teemme näin jatkossakin. Vastuun varmistaminen on haaste jokaiselle hallitukselle, mutta yhdelläkään valtiolla ei ole hyveiden eh, eikä paheiden monopolia. Meillä kaikilla on puutteemme, mutta mutta mm, tärkeää on, että pystymme tunnistamaan nämä puutteet, keskustelemaan niistä ja ratkaisemaan ja korjaamaan ne. Siitä demokratiassa on kyse. Tämä tarkoittaa myös, että meillä täytyy olla avoimia keskusteluja siitä, miten pystymme parhaiten suojaamaan näitä arvoja muutoksen päivinä. Tämän päivänen keskustelu, johon neuvosto on kutsuttu ja kiitän tästä, mm, lähti uusimmista toimenpiteistä, jotka demokraattisesti valittu Puolan hallitus on ähm, päättänyt tehdä. Nimittäin äh, nämä koskevat yleisradioyhtiötä ja oikeuslaitosta. Tuomioistuinten riippumattomuus ja äh, tiedotusvälineiden vapaus ovat erittäin tärkeitä demokraattisessa yhteiskunnassa. Neuvosto on usean otteeseen korostanut, että tiedotusvälineiden vapaus ja monimuotoisuus ovat demokratian tärkeä peruspilari. Ne ovat, takaavat avoimuuden, vaikuttavat julkiseen mielipiteeseen ja auttavat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoprosessiin. Useassa otteessa neuvosto on myös koristanut oikeuslaitoksen riippumattomuuden mm, perusperiaatetta perustuu jäsenvaltioiden perustuslakeihin. Jäsenvaltioiden tehtävä ei ole tuomita, ei varsinkaan tässä vaiheessa ole tilanteesta keskustellut, mutta haluan lyhyesti sanoa jotain Puolasta. Monetkaan maat e-, eivät ole kärsineet Euroopan historiasta, kuten Puola on. Puola on hajoitettu, e-, jaettu ja ryöstetty, mutta Puolan henki ei ole koskaan tästä kärsinyt. Se on taistellut itsenäisyytensä puolesta ja puolalaiset sotilaat auttoivat minun maani vapauttamisessa 1945 ja tästä tulen olemaan ikuisesti kiitollinen. Ja nyt 2016, 11 vuotta sen jälkeen kun Puola on liittynyt Euroopan unioniin, se on päässyt suurten voimien joukkoon. Se on menestykseksi taloudellinen valta e, ja se on kasvanut demokraattiseksi valtioksi. Puolan kansa on pystynyt siihen, koska se on perustanut perinteisiin. Sillä on ollut yksi valaistuneimmista ja varhaisimmista perustuslaissa Euroopassa vuonna 1791 perustuslaki. Ja etsiessään suverenisuutta Puola on päätynyt Euroopan unionin ytimeen. Parlamentti on aina osoittanut suurta sitoumusta oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien suojelemiseen Euroopan unionissa. Ei ole mikään salaisuus, että minun maani Alankomaat on sitä mieltä, että sen on puolustettava perusoikeuksia. Vuonna 2013 yhdeksän Saksan, Suomen ja Tanskan kanssa me lähetimme kirjeen, pyysimme, että saadaan aikaan foorumi, jossa puhutaan perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteista. Jos pystymme keskustelemaan kalastuksesta ja muusta, niin meidän pitäisi pystyä keskustelemaan tästäkin. Siksi toinen helmikuuta järjestämme Strasbourgissa seminaarin Äh, maahanmuutosta ja oikeusvaltioperiaatesta. Äh, me järjestimme ensimmäisen oikeusvaltiovuoropuhelun ja äh, toukokuussa järjestämme toisen. Käytämme helmikuun seminaarin tuloksia pohjana tälle keskustelulle. Meidän Meille on tärkeää varmistaa näiden perusarvojen kunnioitus. Tietenkään neuvotus ei to- toimi yksin näissä asioissa. Päinvastoin komissiolla on erittäin tärkeä rooli, kun se valvoo kehitystä Euroopan unionissa. Erityisesti eh, tärkeä on komission rooli eh, sopimusten vartijana. Haluan nostaa myös Venetsian komission eh, roolin esiin tässä. Sekä Euroopan komissio että Venetsian komissio tarkastelevat näitä kehityssuuntauksia, joista tänään keskustelemme. Ja tämä keskustelu on käytävä riippumattomasti ja rakentavasti niin, että edistystä voidaan tehdä, kun faktat on analysoitu. Komission varapuheenjohtaja tulee kertomaan meille komission toiminnasta vuotta ja seuraavista vaiheista sen jälkeen, kun komissio päätti aloittaa rakenteellisen vuoropuhelun Puolan viranomaisten kanssa. Ja Puolan pääministerillä on tänään mahdollisuus puhua tälle parlamentille ja kertoa hallituksensa kannasta. Toivotan tervetulleeksi tämän keskustelun tänään. Se voi ainoastaan edistää tätä tarpeellista vuoropuhelua eurooppalaisessa demokratiassamme. Kiitoksia. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle, hyvät näistä herrat, lehterillä hyvät vieraat, olisitte sydämellisesti tervetulleita. Huomaan, että siellä on kovin paljon ihmisiä, jotka ovat tulleet kaukaakin, mutta haluan vain muistuttaa siitä, että työjärjestyksemme mukaan suosionostukset tai epäsuosionostukset lehteriltä eivät ole sallittuja. Ja pyydän, että säilytätte tiellä puolueettomuutenne. Nyt puheenvuoron saa herra Timmermans komission nimissä. Herra puhemies, Euroopan parlamentti, rouva pääministeri, hyvä ministeri, arvoisat parlamentin jäsenet. Puheenjohtaja Junckerin ja kollegoini nimissä haluan esittää teille syyt siihen, miksi komissio päätti arvioida Puolan nykyistä tilanteen, miten tulemme pääsemään eteenpäin rakentavalla ja faktoihin perustuvalla menettelyllä Puolan kanssa niin, että voimme välttää järjestämäisen uhan, joka kohdistuisi oikeusvaltioon. Pääsyy tähän arvion käynnistämiseen 2014 oikeusvaltiopuitteen mukaisesti olivat päästökö koskivat perustuslaki tuomioistuinta puolessa ja eräiden tuomareiden nimittämistä tähän tuomioistuimeen. Periaatteessa on olla kysymys, kysymystä käsittelisi itse perustuslakituomioistuin, sen pitäisi ratkaista se. Mutta tällä hetkellä muut Puolan valtion instituutiot eivät ole noudattaneet päätöksiä, joita perustuslakituomioistuin on antanut tästä asiasta. Tämä on johtanut epävarmuuteen ajatellen perustuslakituomioistuimen toimintaa. Sen lisäksi Puolan parlamentti päätti vähentää, lyhentää tuomioistuimen presidentin ja varapresidentin toimikautta ja se tuli voimaan laki, joka vaikutti prostituomistuimen toimintaan ja, ja teki huomattavasti vaikeammaksi sen toiminnan. Ajattelin, mikä keskeinen merkitys on tuomioistuimella Puolan oikeusjärjestelmässä. On vaara siitä, että syntyy järjestelmällinen uhka oikeusvaltiolle. On myös otettu esille huolenaihetta siitä, jotka liittyvät uuteen tiedotusvälintä koskevaan lakiin. Oikeusvaltio periaate, kuten se on määritelty meidän me edellyttää demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamista. Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat läheisesti yhteydessä perusoikeuksiin, ennen kaikkea ilmaisuvapauteen. Tästä syystä komissio katsoo välttämättömäksi arvioida lakia perustusoikeuslakiperiaatteen valossa. Euroopan unioni on perustettu yhteisille arvoille, jotka ovat artiklassa kaksi sopimuksessa Euroopan unionista. Näihin sisältyy ennen kaikkea oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, keskinäinen luottamus EUn jäsenvaltioiden kesken ja oikeusjärjestelmien kunnioittaminen riippuu luottamuksesta siihen, että oikeusvaltioperiaatetta on kaikissa jäsenvaltioissa. Kun kansainväliset oikeusvaltioperiaatteen eh, turvalausekkeet ovat uhanalaisena, EUn täytyy toimia minä haluaisin myös todeta, että Puolan perustuslakituomioistuimella on avainrooli sen varmistamisessa, että lainsäädäntöuudistukset, joita nyt on suunnitella Puolassa, vastaavat perustuslakia. Tässä syystä myös on keskeistä ratkaista nykyinen kiista, joka koskee perustuslakituomioistuinta kiireellisenä asiana niin, että tuomioistuin voi täysin vastata rooliaan kansallisessa oikeusvaltio mekanismissa. kolmas joulukuuta viime vuonna saimme vastauksia Puolalta näihin kysymyksiin, mutta nuo vastaukset eivät olleet täysin riittäviä hälventääkseen meidän epäilyksiämme, huolenaiheitamme. Oikeusvaltiokehys mahdollistaa sen, että voimme käsitellä rakenteellisesti asiaa Puolan viranomaisten kanssa meidän täytyy käyttää tätä toimintakehystä kehystä avoimella, rakentavalla tavalla, yhteistyön hengessä, ei yhteenoton hengessä. Ja olemme juuri saaneet noin tunti sitten kirjeen vastauksena kirjeeseen, jonka lähetin viime viikolla. Ja tulemme arvioimaan tuota todellakin rakentavassa ja yhteistyöhengessä nähdäksemme, minkälaisia vastauksia ovat, jotka saimme kysymyksiin, jotka viime viikolla lähetettiin. En tietenkään voi tähän nyt tällä hetkellä vielä puuttua, koska tämä täytyy huolellisesti arvioida, koska kirje saatiin noin tunti sitten. Haluaisin edelleenkin painottaa sitä, että me olemme prosessin alussa tämän toimintakehyksen mukaisesti. Toimintakehyksessä kehyksellä on ehkäisevä luonne ja sen juridinen arvio ei millään tavalla vaikuta päätöksiä, joita myöhemmässä vaiheessa tehdään. Se riippuu, ne riippuvat todellakin faktoista ja se, että saadaan pikaisia vastauksia, merkitsee sitä, että saadaan tämä vuoropuhelu liikkeelle ja että se on rakentavaa puolen hallituksen kanssa. Tämän vuoropuhelun täytyy olla puoluetonta, se perustuu faktoihin ja se tapahtuu yhteistyöhengessä. On sanomattakin selvää, että komissio täysin kunnioittaa Puolan tasavallan itsemääräämisoikeutta ja huolehtii velvollisuuksistaan objektiivisella ja puolueettomalla tavalla, aivan niin kuin se toimisi mitä muuta jäsenvaltiota tahansa kohtaan, niiden velvoitteiden mukaisesti, joita komissiolle on osoitettu sopimuksissa, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet itsemäär, itsenäiset valtiot, Euroopan unionin jäsenvaltiot. Lähetessä, tämä lähettäystyötä myöskin Euroopan neuvoston Venitsian komission kanssa ja Puolan hallitus itse on pyytänyt lausuntoa Venetsian komissiolta perustuslaki tuomioistuimen uudistuksesta. Haluan toistaa. Tällä, tässä hengessä me siis kirjoitimme Puolan hallitukselle viime viikolla. Meillä on nyt sellainen tunne, tämä on nyt myös se henki, jossa Puolan hallitus on vastannut meidän kirjeeseemme ja analysoimme huolellisesti tuon vastauksen ja sitten jatkamme vuoropuhelua puolentuksen kanssa toivoksemme pääsevämme ratkaisuun mahdollisimman pikaisesti tässä kysymyksessä. Kiitos herra Timmermans. Puheenvuoron saa nyt pääministeri, Puolan pääministeri Rova Szydło. Szanowny panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący. Kiitoksia, e, hyvä Euroopan parlamentin puhemies. Hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta puhua Euroopan parlamentille Puolaan liittyen. Kiitän teitä kutsustanne ja odotan mielenkiinnolla korkealaatuista keskustelua. Tämä on minulle tärkeää. Haluaisin hälventää kaikki huolet, joita teillä saattaa olla, liittyen niihin muutoksiin, joita me harjoitamme Puolassa. Me toteutamme näitä muutoksia Puolassa demokraattisesti järjestettyjen vaalien tuloksen jälkeen. Vuonna 2015 lokakuun parlamenttivaalien jälkeen tuolloin puolalaiset äänestäjät äänestivät muutoksen puolesta laki- ja oikeuspuolueen puolesta, minun poliittisen puolueeni. Kiitän mahdollisuutta puhua tälle arvoisalle salille Puolan hallituksen puolesta ja ennen kaikkea Puolan kansan puolesta, joka uskoo tasapuolisuuteen, vapauteen ja itsemääräämisoikeuteen. Nämä arvot ovat niitä, joiden puolesta Puolan kansalaiset ovat vuosien ajan taistelleet. Nämä valvot ovat, arvot ovat niitä, joita me arvostamme yli kaiken. Vapaus, tasapuolisuus, oikeus ja itsemääräämisoikeus ovat arvoja, joille meidän maamme on rakennettu. Toivon, että puheenvuoroni jälkeen olette vahvasti vakuuttuneita siitä, että Puola on aivan yhtä paljon yhtenäisen Euroopan osa kuin teidän edustamanne maat. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, välillä Puolassa me kuulemme äänenpainoja, äänenpainoja, jotka loukkaavat meitä, äänenpainoja, jotka ovat epäreiluja, epäoikeudenmukaisia puolalaisia ja Puolan hallintoon kohtaan. On mahdollista, että nämä äänet kumpuavat tiedon puutteesta tai ehkä ehkäpä jopa pahasta tahdosta, mutta toivon, että jälkimmäiset ovat vähemmistössä, sillä me eurooppalaiset, meidän pitäisi rakentaa yhteisöämme luottamukselle perustuen, monimuotoisuutta kunnioittaen. Euroopan unioni on monimuotoinen ja yhtenäinen. Me uskomme yhtenäisyyteen, me uskomme turvallisuuteen. Siksi me olemme nyt nousseet haasteiden tasolle ja rakentaneet yhtenäisen Euroopan, vahvojen valtioiden yhtenäisen Euroopan, joka yhdessä voi kohdata ne haasteet, jotka me kaikki kohtaamme. Meidän täytyy keskustella näistä asioista yhdessä, jotta pääsisimme niistä yli. Puolalaiset haluavat tukea Eurooppaa vaikeina aikoina, vaikeiden päätösten aikoina, ja puolalaiset ovat avoimia tukemaan Eurooppaa näissä haasteissa. Me olemme osa yhtenäistä Eurooppaa. Tämä on valtavan tärkeää meille. Eräitä sanasia on jo puhuttu liittyen Puolan historiaan ja olen kiitollinen herra Kundesille hänen sanoistaan. Puolan historia on ollut vaikeuksien leimaamaa. Isämme, iso isämme vuodattivat vertaan vapauden eteen, jotta pääsisivät osaksi yhtenäistä Eurooppaa, mutta he myöskin vuodattivat vertaan muiden eurooppalaisten maiden vapauden eteen. Monin vuosikymmenien ajan meidän tuli taistella oikeudesta käyttää ilmaisun vapauttamme, oikeudesta rakentaa omaa valtiotamme. Me olemme tämän saavuttaneet, emmekä me anna sitä oikeutta pois. Tämä ajatus on sellainen, johon yhtenäinen Eurooppa opetti meidät uskomaan ja jonka puolesta meidät opettiin taistelemaan. Me olemme ylpeitä tästä saavutuksesta. Viime vuoden vaalien yhteydessä Puolan kansa äänesti meidän julkilausemamme puolesta, oikeuslaki- ja oikeuspuolueen manifestin puolesta. Laki- ja oikeuspuolueen manifesti käsittelee niiden kansalaisten huolia, jotka vuosien Euroopan unionin jäsyden jälkeen, vuosien muutosten jälkeen – ovat tilanteessa, jossa on vaikea selvitä jokapäiväisestä elämästä. Teitä ehkä yllättäisi kuulla, että vaikka Puola on Euroopan unionin jäsen, monet puolalaiset lapset saavat lämpimän aterian vain kouluissa. Monet puolalaiset eläkeläiset käyttävät puolet eläkkeestään lääkkeisiin. Monet ihmiset ovat työttömiä. Monet nuoret ihmiset ovat työttömiä. Ihmiset ovat valinnan ääressä, joutuvat valitsemaan laskujen maksamisen ja lääkkeiden ostamisen välillä. Tällaisia jokapäiväisiä vaikeuksia Puolan kansalaisilla on. Monet Puolan kansalaiset tuntevat, että heidät on jätetty sivuun muutosprosesseissa. Me haluamme rakentaa Puolan, joka heijastelee Euroopan unionia kuin peili. Me haluamme vapauden, tasapuolisuuden ja tasapuolisten mahdollisuuksien Puolan. Me haluamme, että Puola etenee tällä tasa puolisuuden ja tasapuolisten mahdollisuuksien tiellä vielä nopeammin. Jotta saavuttaisimme tämän, olemme laatineet puolueemme manifestin, olemme käyttäneet menestyksellisten Euroopan unionin jäsenmaiden mallia esimerkkinä. Meidän pitää ottaa oppia niistä, jotka ovat onnistuneet, tähän uskomme. Meidän pitää ottaa esimerkkiä niistä, jotka ovat onnistuneet siinä, mitä me haluamme saavuttaa. Tiedämme, että monet ihmiset Puolassa haluavat tasapuoliset mahdollisuudet ja meidän manifestimme on suunniteltu täyttämään tämä toive. Me olemme nyt hallituksessa, viime vuoden vaalien seurauksena. Puolan kansan päätös on inspiroinut meitä toteuttamaan niitä muutoksia, joita me lupasimme vaalien alla. Tämä on meidän sopimuksemme Puolan kansalle. Ja vaikka hallitus onkin melkoisen nuori vielä, me olemme jo täydessä työssä. Me olemme tekemässä töitä niiden päätösten eteen ja niiden toimien eteen, jotka tulevat kehittämään Puolaa yhä pidemmälle lain puitteissa ja täysin kunnioittaen perustuslakia ja myöskin täysin Euroopan unionin perussopimusten mukaisesti. Toistan tämän vielä kerran. Me olemme osa Euroopan unionia me olemme olleet, me olemme nyt ja tulemme tulevaisuudessakin olemaan Euroopan unionin jäsen, osa tätä tasapuolisten mahdollisuuksien Eurooppaa. Toivomme, että Eurooppa kunnioittaa kaikkia eurooppalaisia. Toivomme, että Euroopan unioni katsoo kaikkien osastensa perään, ajattelee kaikkia jäsenmaitaan. Me haluamme olla aktiivinen toimija tällaisessa Euroopan unionissa. Vuosisatojen ajan Puola on uskonut oikeusvaltion periaatteisiin. Kyllä todellakin Puola oli ensimmäisiä eurooppalaisia maita, joilla, jolla oli perustuslaki. Puolalaisille perustuslaki on pyhä. Hyvät jäsenet, Puolan perustuslaki ei ole tullut rikotuksi viime aikoina vaikka tämä mahdollisuus puhua kanssanne on tervetullut, mahdollisuus edustaa Puolan hallitusta on tervetullut, minun on todettava, etten käsitä, miksi näin paljon aikaa pitäisi uhrata Puolalle. Uskoakseni te, arvoisat jäsenet, olette mukana monissa tärkeissä asioissa, jotka vaativat keskustelua. Monia ongelmia Euroopassa tällä hetkellä on, joihin meidän pitäisi puuttua. Mutta nyt olen täällä, sillä haluan sitoutua tähän dialogiin. Haluan puhua teille Puolasta, haluan hälventää kaikki huolet, joita teillä saattaa olla. Ja uskon, että hyvällä tahdolla välillämme me kaikki voimme poistua tämän keskustelun jälkeen täysistuntosalista uskoen, että Puola on vahva maa, Euroopan unionin jäsenmaa ja että se kehittyy positiivisella tavalla ja että voimme olla ylpeitä tästä kehityksestä. Ymmärrän, että huolet keskittyvät kahteen kysymykseen. Ensinnäkin perustuslaki tuomioistuimeen ja toisekseen medialakiin. Perustuslakituomioistuin, hyvät äh, jäsenet, Puolassa on erittäin vahva instituutio. Se toimii hyvin ja se on antanut päätöksen tänäänkin. Se yhä jatkaa siis työtään. Muutokset, joita me olemme toteuttaneet perustuslakituomioistuinta koskevaan lainsäädäntöön heijastelevat Euroopan unionin standardeja, eivätkä ne millään tavoin poikkea muiden Euroopan unionin peria- jäsenmaiden periaatteista. Me muutimme kyllä lainsäädäntöä perustuslakituomioistuimen suhteen, mutta teimme niin, koska vuoden 2015 kesäkuussa tuolloin kautensa päättävä hallinto ja parlamentti laati perustuslakituomioistuinta koskevan lain, joka todettiin osittain perustuslain vastaiseksi tuossa aivan samaisessa perustuslakituomioistuimessa vuoden 2015 joulukuussa. Tämä edellisen parlamentin hyväksyvä laki, edellisen hallituksen laki, oli asiantuntijoiden mukaan sellainen, jota tuli korjata. Mm. eräiden tuomarien tuli vaalien jälkeen astua virkaansa ja meidän piti näitä nimetyksiä muuttaa. 14 tuomaria oli entisen hallituksen nimittämiä ja astumassa virkaansa. Ja tämä sama Venetsian komitea, joka juuri mainittiin, on selvästi todennut, että perustuslaki tuomioistuimissa pitäisi olla demokraattinen edustusto niin, ettei vallassa oleva puolue saa nimittää suurinta osaa tuomareista. Me olemme siis tehneet tarpeellisen. Tein, teimme sen, mikä oli tarpeen. Presidentin päätös siitä, että ettei uusien tuomarien virkavaalaa otettu vastaan, teki uudelle parlamentille mahdolliseksi tehdä tarvittavia muutoksia. Tämä on parlamentin toimivallan alaa. Se voi uusia tuomareita nimittää. 7. tammikuuta perustuslakituomioistuin teki päätöksen ettei sen toimivallan alaa ollut arvioida tämän päätöksen perustuslaillisuutta. Meillä on 15 tuomaria perustuslaillisessa tuomioistuimessa suorin osa heistä on edellisen hallituksen nimittämiä. Vähemmistö tuomareista on uuden enemmistöhallituksen nimittämiä. Se ei ole koskaan pyrkinyt saavuttamaan perustuslakituomioistuinten tuomareiden joukossa enemmistöä. Me pyrimme yksinkertaisesti palauttamaan tasapainon. Haluaisin vakuuttaa teille, hyvät jäsenet, että olemme samaa mieltä siitä, että 8 15 tuomarista tulisi olla opposition valitsemia. Tämä osoittaa, kuinka suuresti kunnioitamme oppositiota ja kuinka tunnustamme sen oikeudet. Ja tämä osoittaa, kuinka erilaisia me olemme verrattuna entiseen koalitiohallitukseen. Jotta voisimme taata monimuotoisuuden perustuslakituomioistuimessa, uusi parlamentti on päättänyt, että perustuslakituomioistuimen pitäisi tehdä päätökset täytämme tuomioistuimena, kuten monissa Euroopan unionin jäsenmaissa tapahtuu. Päätökset pitäisi tehdä määrä enemmistöllä kahden kolmen osan enemmistöllä jäsenistä, koska perustuslakituomioistuimen päätökset päättävät siitä, onko laki perustuslain linjoilla. Sen päätösten pitäisi perustua samoihin enemmistöihin kuin päätösten, joilla muutetaan parlamentissa perustuslakia. Eli kahden kolmasosan enemmistöön, kuten monissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tiedän, että tämän tunnette hyvin, sillä olette näiden samaisten jäsenmaiden edustajia. Tämä vaatii sitä, että tuomarin pitää pyrkiä kompromissiin. Mm-hmm ja tehdä mukaanottavia päätöksiä. On tärkeää, että väärinkäsityksiä joulukuun tuomioistuimen päätöksiin liittyen poistetaan. Keskustelu perustuslakituomioistuin ympärillä on poliittinen eikä oikeudellinen. Perustuslakituomioistuin on oikeusistuin. Se ei ole jotakin muuta. Se arvioi lakien perustuslaillisuutta ja päättää näin lakien kohtalosta. Päinvastoin kuin tavallinen tuomioistuin, perustuslakituomioistuin ei tee päätöksiä yksittäisiin tapauksiin liittyen. Päätökset, joita perustuslakituomioistuin on tehnyt joulukuussa, on jo kumottu. Mitään tarvetta lisätoimiin ei tässä suhteessa ole. Haluaisin kuitenkin sanoa jälleen kerran, hyvät parlamentin jäsenet, että kiistely perustuslaillisen tuomioistuimen toiminnasta Puolassa on poliittinen eikä oikeudellinen kiista. Siksi ratkaisu siihen voidaan saada vain poliittisen kompromissin kautta Puolassa. Tämä on sisäinen asia. Puolan oma asia. Minä olen valmis keskustelemaan opposition kanssa. Olen valmis puhumaan ehdotuksista, joita me olemme tehneet. Hyvät parlamentin jäsenet, medialakia koskeviin muutoksiin liittyen toteaisin, että parlamentti on tehnyt nämä muutokset. Tarkoitus on tehdä yleisradio toiminnasta julkisesta mediasta puolesta todellakin tasapuolista. Mitään oikeudellisia periaatteita ei ole tässä yhteydessä rikottu ja asiasta on raportoitu objektiivisesti. Me pyrimme median moniäänisyyteen, median avoimuuteen, rehellisyyteen mediassa. Nämä ovat tavoitteemme. Kolme viikkoa sitten Puolan parlamentti teki muutoksen lainsäädäntöön koskien yleisradiotoimintaa. Tämä on mediauudistusten ensimmäisiä askelia. Tässä ensivaiheessa me tarkastelemme julkisen yleisradiotoiminnan hallintoa. Siinä on esiintynyt selkeitä eurooppalaisten standardien rikkomuksia. Puolan yleisradiotoiminnassa oli tarve purkaa side toiminnan säätelijän ja yleisradiotoimijoiden hallinnon välillä. Tämä noudattaa Vuoden 2010 suosituksia. Kansallinen hallintoviranomainen voi näin jatkaa työtään. Hallitus tarkastelee mahdollisuuksia uudistaa media-lainsäädäntöä entuudestaan, jotta voisimme taata sen, että yleisradiotoiminta saa kattavan rahoituksen me olemme nyt hyväksymässä sen tyyppistä lainsäädäntöä, joka heijastelee tilannetta muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Puolan tasavallan hallitus on avoin keskustelulle, avoin dialogille. Me toivoisimme, että saamme vastavuoroista ymmärrystä aikaan poliittisten puolueiden välillä Puolassa. Hallitusta tukevien ja oppositiopuolueiden välillä. Tämä heijastelee muutosta Puolassa. Me olemme avoimia keskustelulle, avoimia dialogille, avoimia Puolan ongelmien käsittelylle. Mielestäni tärkeää meille kaikille on se, että tunnemme saavamme tukea Euroopan unionista. Me haluamme tuntea, että Puola on vapaa, maa, joka nauttii itsemääräämisoikeutta Euroopan unionissa, joka voi aina tukeutua Euroopan unionin apuun. Kun Puola tekee päätöksiä sisäisiin kysymyksiinsä liittyen, sen itsemääräämisoikeutta täytyy kunnioittaa. Arvoisat jäsenet, odotan mielenkiinnolla kysymyksiänne, kuten myöskin muut hallitukseni jäsenet. Puola on kaunis maa Puolalaiset ovat ylpeä kansa. Me haluamme olla eurooppalaisia, Euroopan johtajia. Tämä on ollut meidän unelmamme jo vuosien ajan. Me haluamme vapautta, oikeutta, itsemääräämisoikeutta. Ja nyt meillä on nämä arvot. Me arvostamme niitä valtavasti, pidämme niitä kalliina. Hyvät jäsenet, Vilpittömästi toivon, että selvennykseni auttaa teitä ymmärtämään Puolaa ja hiljattaisia tapahtumia maassamme. Uskon, että tämä vuoropuhelu ja keskinäinen ymmärrys voi tuoda valoa Euroopan unionin tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos, rouva pääministeri. Euroopan kansanpuolueen puolesta puhuu nyt edustaja González Pons. It's okay. Señora primera ministra. Rouva pääministeri, minun ryhmäni puheenjohtaja Manfred Weber on saksalainen. Siksi hän pyysi minua varapuheenjohtajaa käyttämään puheenvuoroja, jotta kukaan ei käyttäisi hänen kansallisuutta syynä epäillä hänen vastuu, epäillä vastuullisuutta. Tois, toisin suurin valtuuska minun ryhmässäni on puolalainen, mutta tänään tässä keskustelussa ei ole puolalaista osallista, jotta kukaan ei voisi etsiä mitään kommentteja, jotka voitaisiin soveltaa sisäpolitiikkaan tästä keskustelusta. Euroopassa meidän täytyy ryhtyä varotoimiin siksi, että täytyy katsoa, että sanat eivät muutu poliittisiksi sanoiksi. Puhun Espanjaa, kansanpuolueen Espanjaa, mutta minun paikkani tulisi olla tuolla muiden kollegoiden joukossa, koska me kaikki olemme samalla tavoin. Eurooppa on demokraattisten arvojen yhteen koko, kokoelma, kokoelma ja markkinat. Siis, joten kaikkien nimissä haluaisin uskoa, että te ajattelee samalla tavoin Eurooppa ei ole Bryssel tai Berliin tai Pariisi. Eurooppa olemme 500 miljoonaa ihmistä, jotka elämme yhdessä. Puolan kanssa on taistellut kaikkia diktatuureja vastaan. Ensin natsismia vastaan ja toiseksi kommunismia vastaan ja silloin me eurooppalaiset olimme Puolan rinnalla. Ja nyt tänään me kaikki yhdessä taistelemme terrorismia vastaan. Mutta autoritäärisyys ei aina ole jäänyt ulkopuolelle. Autoritäärisyydellä on monia paikkoja. Sen viimeisen tavoitteena on lopettaa meidän arvojärjestelmän, meidän oikeutemme ja vapautemme. Puolalaiset tietävät, kuten espanjalaisetkin ja portugalilaiset ja italialaiset ja saksalaiset ja romanialaiset ja sloveenit ja ranskalaiset ja kreikkalaiset, miten, miten on se, että pahin autoritarisuus on tullut aina maan sisältä. Tiedotusvälinen valvonta voi olla alkua sille, että demokratia loppuu. Ongelma ei ole Puola, ongelma on autoritäärisyys, joka nousee uudestaan esille. Menneisyyden virheet mukaan luettuna rikkomuksia, joita on tehty, niitä ei tapahtua uudestaan. Niitä täytyy elää uudestaan joka päivä Eurooppa, jota me kaikki olemme tekemässä, perustuu sovinnolle, ei kostolle. Me Meillä on Eurooppa, jossa kunnioitetaan ihmisen Eurooppa on perustunut roomalaisen laille ja kristilliselle moraalille. Eurooppa, joka ei tunnusta keisareita eikä kuninkaita, on Eurooppa, jossa on tilanne, jossa ei saa ikään näistä arvoista olla vaarassa. Nyt ei pyritä vielä tuomitsemaan, meidän pitää arvioida tekoja ja toimia ja tosiasioita. Ja nyt täytyy katsoa siitä, onko tapahtunut väärinkäsityksiä. Kukaan ei halua soveltaa mitään ennakoivaa tuomiota Puolan hallituksen suuntaan. Ja minun ryhmässäni puolalaiset jäsenet, jotka kuuluvat meidän ryhmämme, eivät koskaan ole tätä edes pohtineet. Joten otamme mielenkiinnolla tuloksia tästä vuoropuhelusta komission kanssa ja komission täytyy toimia yhtä varovaisesti, kuten he tähänkin ovat toimineet mitä tulee sitten sisäiseen järjestykseen, rouva pääministeri, totta kai teillä on siinä kaikki oikeus viedä eteenpäin hallituksen ohjelmaa. Tämän päättävät sitten aikana, sen arvion tekevät sitten aikanaan siitä ohjelmasta puolueiset äänestäjät, mutta oikeusvaltion puolustamisessa me olemme ystäviä, me olemme hyviä kumppaneita ja silloin meidän myöskin katsoa toisemme kasvoihin ja sanoa toisellemme totuus kun näin on sanottu Kreikan hallitukselle, näin on sanottu Britannian hallitukselle. Ja me odotamme nyt sitten täällä tänään, että te ja me, me sanomme totuuden ja tunnustamme asiat sellaisena kuin ne ovat. Rova pääministeri, kysymys ei ole laista, kysymys on arvoista. Te, kuten kuka tahansa munkin laillisesti valittu hallitus, voi muuttaa lakia, mutta mikään laillisesti valittu hallitus ei voi muuttaa arvoja. Tämä ei koskaan ole mahdollista, rouva pääministeri. Puheenvuoron saa sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta puheenjohtaja Pitella. Sosialistit ja demokraatit ovat varmasti niiden tuhansien puolalaisten mm, puolella, jotka ovat osoittaneet mieltään näinä viikkoina oikean puolesta. Hyvä pääministeri, me arvostamme sitä äänensävyä, jolla puheenvuoron esititte. Emme me halua tuomita teidän valtiotanne emmekä halua myöskään kaataa äh, demokraattisten vaalien tulosta. Teillä on täysi oikeus ja velvollisuus hallita äh, ja teillä on täysi mahdollisuus autonomisiin päätöksiin, mutta teidän täytyy kunnioittaa eurooppalaisia arvoja, periaatteita ja oikeutta mm. Eh, historiassa ja totalitarismin ehm, vastaisessa taistelussa Puolan kansa on ollut esimerkkinä meille kaikille. Teidän hallituksenne eh, toimet, hyvä pääministeri, kieltävät tämän eh, historian riippumaton oikeuslaitos ja vapaat tiedotusvälineet ovat ennakkoedellytys oikeusvaltiolle. Siksi meidän mielestämme oli hyvä ja oikea-aikainen tämä komission päätös ja kiitämme siitä vara puheenjohtaja Timmermansia. Euroopan unioni ei ole mikään syntipukki eikä mikään sopimusavioliitto, vaan tämä on arvojen ja demokratian ja vapauksien unioni. Eurooppa tarvitsee vapaata ja vahvaa Puolaa. Pohtikaa, hyvä pääministeri, niitä määräyksiä, jotka olette hyväksyneet. Ja käykää vuoropuhelua, niin kuin vähän aikaa sitten varapuheenjohtaja Timmerman sanoi. Puola on suuri maa, me emme tule sitä hylkäämään te ette saa johdattaa Puolaa sellaiselle tielle, joka ei ole sen historian ja perinteen mukainen. Paljon kiitoksia. Ja nyt ECR-ryhmän puolesta se puheenjohtaja edustaja Kamal. Thank you very much. Paljon kiitoksia puhemies. Kun kokoonnumme tänä iltapäivänä tänne, tunsin, että että parlamentin jäsenin tunteet olivat korkealla Puolan hallituksen suhteen, mutta haluaisin aivan aluksi vakuuttaa kaikille, että meidän pitäisi nyt ottaa askel taaksepäin ja ottaa Euroopan komission, Venetsian komission ja neuvoston aikaa arvioida tilannetta. Kun olen keskustellut Puolan ministerien ja pääministerin kanssa tänä iltapäivänä, minulle tuli aivan selväksi, että he eivät halua monimuotoisuutta ja oikeusvaltiota nakertaa. Miksi on niin, että kun edellinen hallitus teki päätöksiä perustuslakituomioistuimen kokonpaneen liittyen, komissio ei tehnyt tutkintoja tai mepit täällä eivät valittaneet asiasta. Miksi yhtäkkiä kritisoidaan, kun vain kuusi viidestä toista perustuslakituomioistuimen tuomarista tämä uusi hallitus halusi nimittää. Meidän pitäisi kiittää presidentti Dudan rakentavaa uudistushenkeä. Meidän pitäisi kiittää sitä, että Puolan hallitus on pyytänyt Venetsian komissiolta mielipidettä. Meidän pitäisi pyytää, että sää, kiittää sitä, että säätäjä ja hallinnointi erotetaan yleisradiotoiminnassa, mutta tässä syytetään nyt kuitenkin maata siitä, että poliittisesti puututaan yleisradiotoiminnan hallintoon. Kun minä itse olin yleisradiotoiminnan mukana, minua järkytti se, kuinka paljon poliittisia henkilöitä oli hallintoneuvostoissa sekaantumissa päätöksiin tekemässä eturistiriidan leimaamia päätöksiä. Täälläkin on entisiä TV-asemien tai sanomalehtien toimijoita ja omistajia. Jos ne nyt päätätte ryhmittyä demokraattisesti valittua Puolan hallitusta vastaan. Te myöskin vastustatte näitä ihmisiä, jotka ovat tätä hallitusta valitsemassa olleet. Eikä teidän pitää olla yllättyneitä, jos nyt, kuten Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa, eurovastaisuus nousee. Minä vetoisin kaikkiin, jotta ihmiset olisivat varovaisia sanoissaan. Kun herra Berlusconi aikoinaan tuli tänne parlamenttiin kommentoimaan asioita ja viittasi puhemies Schulziin tekemällä viittauksen Saksan kansallisosialistiseen menneisyyteen. Tämä aiheutti kuohuntaa. Minä nyt ö, olen samalla linjalla. Me emme saa verrata Puolan hallitun Putinin toimintaan. Teidän pitää ymmärtää, kuinka loukkaatte Puolan kansalaisia. He ovat kärsineet Venäjän vallasta, kansallissosialismista ja sosialismista. Tämän talon pitäisi nyt todelliseen kriisiin keskittyä, todelliseen kriisiin, jonka Euroopan unioni kohtaa, nimittäin maahanmuuttokriisiin ja euroalueen matalaan kasvuun. Meidän pitää antaa Puolan hallituksen tehdä rakentavaa työtä Venetsian komission ja Euroopan komission kanssa, tehdä työtä, joka perustuu tasapuolisuuteen ja tosiasioihin. Meidän täytyy ottaa huomioon, kuinka Puolan kanssa on kärsinyt tyrannian kourissa, ja me emme nyt saa erehtyä. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Puolan uusi hallitus tee yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat sen kanssa yhteistyötä tehdä, jotta voimme taata monimuotoisuuden, vapauden ja demokratian toteutumisen Puolassa niiden puolesta puolesta ovat niin kauan taistelleet. Liberaalien ryhmän puolesta puhuu puheenjohtaja Verhofstadt. Kiitos pääministeri, kiitos ensinnäkin läsnäolostanne, kiitos myös siitä sävystä, jota te käytätte. Pyrin äh, noudattamaan teidän esimerkkiänne ja sitä sävyä, mikä ei välttämättä ole aina helppoa minulle, mutta te ja teidän puolueenne voittivat vaalit ja te ja teidän puolueenne saitte voimakkaan mandaatin johtaa maatanne. Me kunnioitamme sitä ja meidän täytyykin kunnioittaa sitä. Itse asiassa liberaalidemokraattina en ehkä pidä kaikesta teidän politiikastanne, mutta se ei ole meidän politiikkaanne, joten te vastaatte siitä. Näinhän se toimii todellisessa demokratiassa. Ja kun teillä on laaja enemmistö, teillä on oikeus muokata tiedusvälineiden maailmaa, uudistaa julkista sektoria, ja minä itsekin pääministeri olisin toiminut samalla tavalla, mutta siitähän tässä oli kysymys. Se, mikä meitä huolestuttaa, mikä hälyttää meistä monia tässä talossa, ja, ja mitä demokratiassa ei tehdä, on se, että käytetään tai väärinkäytetään suurta enem, enemmistöä vallan tasapainon horjuttamiseksi maassa. Se on osa, se on ydin Euroopan demokratiaa, se on järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi sen, että voidaan kaataa lakeja silloin, kun ne ovat ristiriidassa Puolan perustuslain kanssa. Ja minusta lainsäädäntö, joka koski Puolan perustuslakituomioistuinta, ja teidän enemmistöön teki päätöksen Puolan parlamentissa joulupäivänä, on juuri sitä. Se halvaannuttaa itse asiassa perustuslakituomioistuimen ja tätä ei ilmoitettu teidän puolueenne vaaliohjelmassa ennen vaaleja? Ja minä aion olla hyvin täsmällinen. Kysymys ei ole siitä, että tapahtuu nimityksiä, herra Kamal. Ei kysymys ole siitä päätösvaltaisuudesta, jota määritelmästä te olette muuttaneet. Kysymys ei ole siitä, että on pakotettu, otettu käyttöön uusi kronologinen tapausten järjestys. Jotkin jäsenvaltiot, niilläkin on joitakin näistä jäännöistä, säännöistä, kuten itse sanoitte, mutta niillä ei ole niitä kaikkia. Ja tästä tässä on kysymys. Kysymys on siitä, että kootaan kaikki neljä elementtiä, jotka halvaannuttavat tuomioistuimen ja tekevät mahdottomaksi tuomioistuimelle hoitaa tehtävänsä. Ja sanon suoraan, herra Kamal, että on reilua sinänsä se, että Puolan hallitus korjasi virheen, jonka edellinen enemmistö oli tehnyt, mutta sitä ei tehdä halvaannuttamalla perustuslakituomioistuin. Ja minusta, ja se, te, te, huomaan sen teidän puheenvuorostanne äänestänne, ja, ja siksi neudaa teidän Timmermansin ohjetta, että pyysitte mielipidettä Venetsian komissiolta, mutta se on suoraan olisi todellakin ikävää, jos Puolaa työnnetään itäänpäin toisenlaiseen järjestelmään. Herra Kamal on totta, että minä, minä joskus käytin Putin sanaa ja minä tiedän, että herra Kaczynski ei pidä siitä, hän ei pidä Putinista eikä Venäjästä. Minäkin olen Venäjän mustalistalla niin kuin hänkin. Mutta tällä politiikalla minä sanoin, sanoin herra Kutsiski auttaa Putinia. Ja epämukava totuus on se, että herra Putin ei pidä Euroopan yhtenäisyydestä. Hänellä itse asiassa on pakkomielle Euroopan yhtenäisyyden tuhoamisesta ja se, mitä Puolassa tapahtuu, saattaa auttaa häntä hänen tavoitteissaan. Ei pidä unohtaa, herra pää, rouva pääministeri, että historia on osoittanut, että Puolan yhtenäisyys ja voima kulkee käsikädessä Euroopan yhtenäisyyden ja voiman kanssa, ja päinvastoin. Minä olen epäilystäkään. Minä luotan, minä uskon, että ole mitään ongelmaa, koska on olemassa Puolan kansa ja Puolan kansalaiset. Ja tuntien Puolan kansan, jos ajattelen solidaarisuutta, että Puolan kansalaisten sortoa vastaan vapauden, demokratian puolesta, uskonnonvapauden, oikeusvaltion puolesta. Ja minä tiedän, että Puolan kansa ei koskaan hyväksy sitä, että se joutuisi luopumaan demokratiastaan. Joten minä vetoan teihin, rouva pääministeri, että haluaisin rohkaista teitä, ei niinkään kuuntelemaan minua tai meitä. Kuunnelkaa oman, omien kansalaisten enemmistöä, jotka haluavat tulevaisuudessakin heidän maansa pysyvän tässä demokratioiden yhteisössä. Yhtenäisen, yhtenäisen vasemmiston puolesta nyt puheenjohtaja Rova Zima. Arvoisa pääministeri, kiitoksia siitä, että tulitte tänne tänään Euroopan parlamenttiin äh, kuulemaan myös kriittisiä kysymyksiä hallituksen päämiehenä. Teidän velvollisuutenne on äh, tietenkin toteuttaa perustuslain mukaisia tehtäviä. Kukaan ei kyseenalaista tätä. Täällä on jo sanottu, että ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien noudattaminen ovat Euroopan unionin perusperiaatteita. Ja tämä vaatii riippumattomia äh, tuomar- äh, riippumattomia oikeuslaitosta ja riippumattomia tiedotusvälineitä ja olen iloinen siitä, että olette valmiita kuulemaan Venetsian komissiota tästä asiasta. Tulemme sitten varmasti keskustelemaan tästä uudelleen ja siksi toivotan tervetulleeksi sen, että komissio on tällaisen tarkastelumenettelyn ottanut käyttöön ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, että tätä käytetään, koska sitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Tällainen menettely on otettava käyttöön periaatteessa joka kerta, kun kysymyksiä tai epäilyksiä esiintyy jossain jäsenvaltiossa, riippumatta jäsenvaltiosta ja riippumatta poliittista voimasuhteista jäsenvaltiossa. Tämän pitää olla meidän tapamme asiallisesti rakentavassa vuoropuhelussa äh, kohdella toisiamme ja kunnioittaa toisiamme. Tässä ei ole kyse Puolan hallituksen demokraattista legitiimiydestä, vaan sen toiminnan äh, toiminnasta ja siitä sopiiko se yhteen oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Ongelmat Puolassa eivät syntyneet tuosta vain neoliberaalit ja markkinaradikaalit rakennemuutokset, jotka olivat ennakkoehto EU-hun liittymiselle, eivät tuoneet kehitystä ja hyvinvointia kaikille. Syrjäytyneet ja pettyneet jätettiin huomiotta, mutta äh, siksi monet ihmiset äh, Itä-Euroopassa ja Puolassa eivät keskustelleet EUn eduista, demokratiasta, vapaudesta, tasa-arvosta, vaan kokivat EUn äh, yksikkönä, joka on vastuussa jakolinjoista omassa yhteiskunnassa. Ja tästä on keskusteltava. Tekään äh, hallituksena voisi sanoa, että meidät hän valittiin nyt vasta. Me poistamme sen, mitä aikaisemmin tehtiin. Kyllä jo aikaisemminkin oli hallitus, jossa PIS oli edustettuna ja sitä ennen oli neoliberaali tai liberaalihallitus, jossa ei keskusteltu laisinkaan köyhyyden torjunnasta joten nyt täytyy olla niin, ettei EU:ssa käytetä mitään kahta mittatikkua. Perusoikeudet ja ihmisoikeudet koskevat kaikkia, ja siksi minun pyyntöni teille, hyvä pääministeri, te sanoitte, että Puola haluaa olla mm, mestari Euroopan unionissa. Minä kannatan sitä, en minä tarvitse mitään Saksan johtajuutta. Minä haluaisin, että keskustelemme keskenämme ja haluaisin, että nämä Keski- ja Itä-Euroopan maat, jotka 2004 liittyivät, niillä on vielä paljon kiinni kirittävää, mutta paljon meille opetettavaa ja ehkä on tehty myös virheitä tässä liittymisprosessissa. Kun sanotte, että haluatte olla mestari, niin äh, käsitelkää tätä maahanmuuttokysymystä. Eihän voi olla niin, että Puola nyt sanoo, että se ottaa 400 vastaan tänä vuonna. Eihän näin voi olla. Pyydän. Tämä on yksi keskeinen äh, kysymys. Ja toinen pyyntö lopuksi vielä. Äh, eräs asia on tärkeä. Puolalla on opt-out perusoikeuskirjan suhteen. Eikö nyt olisi hyvä merkki, vahva viesti, jos te nyt luopuisitte tästä opt-outista ja tällä tavoin puolalaiset kansalaiset voisivat täysin nauttia perusoikeuskirjan tuomista eduista. Kiitoksia. Vihreän ryhmän puolesta saa nyt puheenvuoron Rova Harms. Rouva pääministeri, te luultavasti jo ymmärsitte, että keskustelu täällä tänään koskee toisaalta huolenaiheita siitä, mitä Puolassa tapahtuu, oikeusvaltiosta Puolassa, mutta tämän keskustelun takana te varmastikin tunnette huolestuneisuuden Euroopan unionista kokonaisuudessaan siitä, että val- oikeusvaltion periaatteet toimii, oikeusvaltiota ei kunnioiteta. Se merkitsisi sitä, että Euroopassa ei kovinkaan paljon enää toimisi. Sisämarkkinat Euroopan lainsäädäntö, takuu perusvapauksista, mikään ei enää toimisi Euroopassa, jos me emme kunnioita oikeusvaltion periaatetta, jos sitä ei pidetä yllä tätä kunnioitusta. Te sanoitte meille, että te halusitte muistuttaa meitä siitä, mikä Puolan kansakunnan rooli on Euroopan unionissa, nimenomaan myöskin Euroopan unionin tulemiselle siksi, mikä se tänään on. Ja saksalaisena Eurooppa-poliitikkona haluaisin painokkaasti puhua kaikkia niitä vastaan, jotka viime viikkoina ovat äänekkäästi sanoneet, että kun on puhuttu teidän hallituslainsäädännöstä, että onko ylipäätään ollut oikein, että Puola ja muut Keski- ja Itä-Euroopan maat on otettu EUn jäseniksi olivatko ne riittävän kypsiä tähän. Minä olen tästä aivan eri mieltä. Ja tiedän hyvin, että puolalaisten taistelu, joka minun ajanjaksonani on alkanut elokuussa 1980, maagisena elokuun, elokuuna 1980, jolloin ei ollut kysymys pelkästään vapaudesta ja demokratiasta Puolalle, vaan valtaisesta voitosta demokratialle ja vakaudelle koko Euroopan unionissa, josta tänäänkin voimme kiittää. Mutta kun pidän tätä näin suuressa arvossa ja osaan arvostaa sitä, minun on vaikea kuvitella, että tuo kaikki on totta, mitä olen kuullut kehityksestä Varsovassa sen jälkeen, kun te olette ottanut hallitusvastuun siellä. En miltään vihanlietsoilta, vaan Puolan kansalaisilta, jotka eivät ole teidän puoluepoliittisia kilpailijoita. Haluan tässä toivottaa todetuksi Matius eh, Joskin, joka on matkustanut Varsovaan ja on myös edustamassa hyvin tärkeää roolia jatkokeskustelussa. Hyvät naiset herrat, minusta Guy Verhofstadt on ongelmat, jotka liittyvät kistaan oikeusvaltiosta kuvannut aivan oikein. Kysymys ei ole henkilöratkaisusta. Kysymys on vaikutelmasta, että hallituksen enemmistö on tarttunut komentomääräyksiin, eikä enää etsi keskustelua opposition ja hallituksen välillä, vaan yön aikana tekee päätöksiä asioista, joissa tavallisesti keskustellaan pitempään. Minun ryhmäni on yksisesti sen puolesta, että tämä oikeusvaltion mekanismi, jonka me loimme itsellemme kokemuksien vuoksi, jota saimme Unkarista, että sitä käytetään ja että lopuksi haluan keskustelun lopussa on sitten päätettävä siitä, mitä seurauksia sillä on, eikä niin kuin erät saksalaiset poliitikot jo ovat nyt puhuneet siitä, että pitäisi olla jonkinlaisia seuraamuksia ei voi olla minkälaista valikoivaa toimintatapaa. Me ryhm, vihreät ryhmänä, vihreät ryhmänä oli sitä mieltä, että tarvitsemme välineitä, joilla voidaan tutkia oikeusvaltion periaatetta ja pyrkiä takaamaan se, koska se ytimessään pitää koossa Euroopan unionia. Mutta ei saa olla sellaista vaikutelmaa, että puoluepoliittiset ovat estämässä pitemmälle menemistä silloin, kun on kysymys rikkomuksista oikeusvaltion periaatetta vastaan. Siksi me toivoisimme, että keskustelu ja Kööpenhaminan komissio, joka on Euroopan komission neuvontava komissio ja joka on tällaista valikoivuutta vastaan, että se jatkaisi toimintaansa. Kiitän tarkkaavaisuudestanne. EFDD-ryhmän e e puolesta puheenvuoron saa nyt herra Ivaskiewicz. Pani premier, szanowni państwo, jako pierwszy... Kiitoksia hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen ensimmäinen puolalainen jäsen, joka nyt parlamentissa käyttää puheenvuoron täällä parlamentissa ja haluaisin korostaa sitä, että Puolan kysymykset pitäisi ratkaista Puolan sisällä. Olen hyvin pettynyt siihen tapaan, joilla eräät jäsenet ovat tämän väittelyn aloittaneet epäselviin syihin perustuen tälle keskustelulle on hyvin epäselvät oikeudelliset perusteet. Kuten itse sanoitte, hyvä pääministeri, tämä keskustelu tulee hyödyttämään meitä. Italialaisilla on sosialistinen pääministeri ja italialaiset ja unkarilaiset toimivat välillä parlamentaarisen periaatteen vastaisesti. Riskejä kyllä Euroopan unionissa isääntyy. Meillä on erittäin huonoja kokemuksia aikaisemmista tilanteista, jossa ulkopuolinen valta on sekautunut Puolan asioihin. Me 185 vuodeksi menetimme itsenäisyytemme, kun mm, Preussi, Venäjä ja Itävalta tekivät jakolinjoja ja monien vuosikymmenien ajan elimme Venäjän varjossa. Nyt me saamme veljellistä tukea Euroopan komissiolta, mutta puolelle kaikkein parasta ja Euroopalle kaikkein parasta olisi se, että puolalaiset hoitaisivat itse omat asiansa. Kiitoksia. ENF-ryhmän e e puolesta saa puheenvuoron edustaja Marusik. Panie przewodniczący, szanowna pani premier. Kiitoksia puhemies, pääministeri, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, Jarek. Me todellakin puhumme samoin äänenpainoin. Minä puhun ENF-ryhmän puolesta, mutta myöskin puolalaisena. Puolalaisena minua ei huolestuta kritiikki ulkomailta. Kritiikki ulkomailta voisi tarkoittaa, että Puolan hallitus on tehnyt jotain puolalaisen edun nimissä ja siitä minä olen iloinen, enkä myöskään ole huolestunut myönteisistä tai kielteisistä mielipiteistä täällä parlamentissa, koska ne eivät vaikuta Puolan keskusteluun. Me voimme ratkaista omat ongelmamme siellä. Ongelma on se, että tätä keskustelua käydään ylipäätänsä. Se on se ongelma Euroopassa. Tämä on eh, ihan uskomaton eh, osoitus eh, ulkoisesta puuttumisesta suvereenin valtion sisäisiin asioihin. Tämä on Euroopan unionin tauti. Tällä keskustelulla ei ole mitään merkitystä. Se ei voi puhua eh, eh, Puolan demokratiasta. Tässä keskustelussa puhutaan kyllä hyvin paljon eh, siitä katastrofaalisesta tilanteesta, jossa Euroopan unioni on poliittisena projektina. Euroopan unioni juoksee omia ongelmiaan pakoon, kysymyksiä, joita se ei pysty ratkaisemaan. Kansakuntien ja vapauksien Eurooppa-ryhmän jäsenenä vetoan jäseniin, että he avaisivat silmänsä. Tältä hankkeelta on loppunut veto. Se polkee tyhjää. Me tarvitsemme uudenlaista suvereenien itsenäisten eurooppalaisten valtioiden eloa Tämä on se haaste, joka meillä on edessämme ja tästä olemme vastuussa kansalaisillemme ja äänestäjillemme. Puheenvuoron saa nyt sitoutumattomien puolesta edustaja Korvi Mikke. Hyvä puhemies, minä en ole demokraatti, minä vihaan demokratiaa. Demokratia on pöyristyttävää. Minä haluan, että te ymmärrätte, että Puolan demokraatit ää, laki- ja oikeuspuolueen puolesta äänestivät. Te halusitte demokratiaa, te saitte sitä laki- ja oikeuspuolueella on enemmistö, se voi tehdä mitä haluaa. Jos teidän mielestänne tämän puolue on huono puolue, minä olen samaa mieltä kanssanne, mutta kuvitelkaa kuinka huono edellinen porukka oli. He varastivat, he olivat korruptoituneita. Minä menetin ilmaisun vapauteni heidän vuokseen. Puolan kansa laki- ja oikeuspuolueen valitsi, sillä laki ja oikeus edustaa toivoa, toivoa siitä, että joku voi päätyä vankilaan, kun sinne kuuluu. Minä uskon, että Euroopan unionin pitäisi tuhota. Kansapuolen ryhmän puolesta nyt puheenvuoron saa herra Zver. Herra pääministeri, kun kaksi vuotta sitten havaitsimme, että oli tämä oikeusvaltion mekanismi, se ei miellyttänyt, miellyttänyt monia, mutta minusta se oli kuitenkin oikea askel. Kysymys ei ollut pelkästään Puolasta, vaan sitä kysymys on oikeusvaltion periaatteesta, joka on keskeinen eurooppalainen arvo. Uuden mekanismin soveltaminen eh, olisi ollut oikeutetumpaa muissa tapauksissa kuin Puolan tapauksessa, esimerkiksi Sloveniassa. Slovenian oikeuslaitos toimii huonosti, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että Sloveniassa on ollut erityisen monia rikkomuksia ihmisoikeuksia kohtaan ja Eurostatin mukaan Slovesilla on erittäin huono maine. Siksi ei ole mitenkään ihmeellistä, että on olemassa tuomioistuinten väärinkäyttöä. Slovenian opposition johtaja vietiin tuomioistuimeen ja hänet tuomittiin vankilaan ilman mitään todisteita. Perustuslakituomioistuin on sitten myöhemmin kumonnut kaikki häntä vastannut kanteet, mutta poliittiset seuraukset ovat jääneet elämään ja poliittinen väärinkäyttö tapahtuu näkyy myös siinä, että joulukuussa poliisilait, poliisit tunkeutuvat suurimman oppositiopuolueen SDSn tiloihin ja ö, halusivat ö, takavarikoida siellä olen serverin. On muitakin esimerkkejä vastaavasta. Komissio ei kuitenkaan ole reagoinut näihin tapauksiin, vaikka me olemme niistä puhuneet. Ja tällaisia rikkomuksia ovat tehneet myöskin ihmiset, jotka edustivat aiempaa poliittista järjestelmää. Sloveniakin tarvitsee samanlaista tukea kuin Puola matkalla kohti täyttää oikeusvaltiota. Kiitos. Puheenvuorossa on nyt sosiaalidemokraattiryhmän puolesta Rova Fajon tudi približno ni Kiitoksia. Minun tarkoitukseni ei laisinkaan ole kritisoida Puolaa tai Puolan kansaa. Päinvastoin, viimeisen 30 vuoden ajan Puola on ollut inspiraation lähde miljoonille eurooppalaisille poliittisena ja taloudellisena menestystarinana. Tämä ei ole syntynyt itsestään, se johtuu vahvoista instituutioista ja tiedotusvälineistä, mutta kun on kyse yhteiskunnan perusarvojen vaarantumisesta, on meidän tehtävämme varoittaa siitä. Puolan hallituksen viimeisimmät ehdotukset ovat erittäin huolestuttavia. Minä olin toimittaja, tämä uusi tiedotusvälineitä koskeva laki on askel taaksepäin, mitä tulee tiedotusvälineen riittävyyteen riippumattomuuteen. Olen yllättynyt, että te pääministeri väitätte jotain muuta, vaikka monet mm, tiedotusvälineitä edustavat järjestöt ovat näin sanoneet. Ja teidän täytyy tässä eh, tiedotusvälineen uudistuksessa luoda sellainen tasapaino, että riippumattomuus eh, varmistetaan. On erityisesti käytävä vuoropuhelua, sitä tarvitaan, kun etsitään ratkaisuja, mutta komissiolla ei, ei myöskään saa pelätä ryhtyä toimenpiteisiin, kun oikeusvaltio on vaarassa. Oli kyse sitten Puolasta, Unkarista, Sloveniasta tai jostain muusta valtiosta. Nyt ECR-ryhmän puolesta herra Legutko. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä pääministeri. Haluaisin tuoda esiin neljä asiaa. Ensimmäinen koskee kieltä. Mielelläni kuuntelen tämän keskustelun sävyä ja sitä kieltä, jota tässä keskustelussa käytetään. Pääministerin muotoilut olivat niin vakuuttavia, että jopa edustaja Verhofstad onnistui niihin sopeutumaan. Olin erittäin tyytyväinen tähän. Ja haluaisin myöskin todeta, että tällaista kielenkäyttöä täytyy tukea, sillä me olemme tähän asti nähneet sanallisia hyökkäyksiä Puolan hallitusta vastaan ennen kuin sitä edes koottiin. Tämä on maailman ennätys jollakin tavalla. On sanottu sellaisia asioita, jotka estävät kommunikaation. Jos puhutaan vallankaappauksesta Puolassa, ei joko ymmärrä mitä sanoo tai sitten vääristelee asioita mukaisesti. Sitten toinen asia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä on tosiasia. Minä erään asiakirjan luin, jonka olemme saaneet tietomme, eikä se ole kaunista nähtävää. Haluaisin tietää, mistä Euroopan komissio tosi asiansa vetää. Kuka oikeudelliset analyysit teille tekee? Kuka teille tarjoilee tosi asiat, joita käytätte? Teidän laatimanne asiakirja hämmästyttää tiedoltaan huolimatta tiedosta, jota olette saaneet Puola, Puolasta, minkäänlaisia merkkejä ei Puolasta saaduista tiedoista ole teidän asiakirjoissanne. Heittekö te roskakoriin kaiken, jonka Puolasta saatte? Kuinka voitte tällaisia tekstejä laatia ja tehdä niiden perusteella päätöksiä? Hyvät herrat, kyllä teidän täytyy myöntää, että teidän niin kutsutut tosiasianne ovat vääristyneitä. Sitten tämän lisäksi haluaisin puhua kroonisesta mahdollisesti kuolettavasta taudista, joka Euroopan unionia kalvaa, nimittäin eri standardien käytöstä. Edustaja Pitalla ja Haams puhuivat mielenosoituksista ja heidän tunteensa olivat mielenosoittajien puolella edellisten kahdeksan vuoden ajan olemme nähneet paljon suurempia mielenosoituksia Puolassa, eikä kuitenkaan tuolloin edustaja Harms tai edustaja Pitella kuullut teidän itkevän näiden valtavien ihmisjoukkojen eteen. He tulivat jopa vierailemaan Strasbourgin, Brysselin, Euroopan parlamentin eteen Lähdettekö te rakennuksista ulos? Puhuitteko näiden ihmisten kanssa? Heillä olisi saattanut olla tuolla jotakin tärkeää sanottavanaan. Hyvät naiset ja herrat, viimeisen kahdeksan vuoden aikana, ja tämä on elintärkeää tietoa teille, viimeisten kahdeksan vuoden aikana Puolassa meillä oli tietyllä tavalla yksi puoluejärjestelmä. Puola oli yksi puolue järjestelmä, yksi poliittinen puolue lähes tulkoin määräsi kaikesta. Ja nyt yhtäkkiä kuulen, että kritiikki ei kohdistu henkilöön. Jos 14 perustuslakituomioistuimen jäsentä minun puolueeni yritti, yrittäisi nimittää, tämä sali olisi pöyristynyt, mutta te kerroitte, että tämä ei aikaisemmin ollut mikään ongelma. Missä te oikein olitte, kun yleisradio, hallinnointi, antoi potkuja journalisteille oikealta ja vasemmalta. Hyvät naiset ja herrat, te olette juuri kuulleet sen, minkä halusittekin kuulla. Tuolloin aikaisemmin kaikki saivat potkut, mutta täällä parlamentissa ei puhuttu mitään. Hiiren hiljaa oltiin. Nämä eri standardit osoittavat sen, että Euroopan unionissa valitettavasti on maita, jotka ovat tasa-arvoisempia kuin toiset, poliittisia puolueita, jotka ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Jos me jatkamme tällaisella linjalla, me emme ole ne, jotka tulevat kärsimään, vaan Euroopan unioni. Tämä toimi, johon on nyt ryhdytty, on Euroopan unionin periaatteiden vastainen. Ja sitten haluaisin myöskin puhua siitä, kuinka tässä ihmiset ovat toimivaltansa ylittäneet. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, varmaankin tiedätte, että tämä väline, johon nyt turvauduttu, turvaudutte, on hatara parhaimmallaankin – Oikeudelliset yksiköt ovat sitä käsitelleet. Se ei perustu mihinkään perussopimukseen. Se on hyvin epämääräinen oikeudelliselta muotoilultaan. Euroopan parlamentin jäsenet suunnittelemat päätöslauselma luonnosta ja olen käsittänyt, että komissio kaivelee tosiasioita. Ilmeisesti tämä päätöslauselma kuitenkin kirjoittaa ennen kuin komissio arvioi tosiasioita. Miksi tarvitsee edes minkäänlaisia tosiasioita etsiä, jos voi laatia päätöslauselmansa ilmankin niitä. Tässä ette vain ylitä toimivaltaanne, sillä Euroopan komissio ei tule sanelemaan sitä, minkä tyyppinen enemmistö Puolan perustuslaillisessa tuomioistuimessa pitäisi olla. Se, mitä te sanoitte, osoittaa, että te haluatte tehdä tästä ennakkotapauksen. Te haluatte, että Euroopan komissiolla olisi tällaista toimivaltaa, jota teillä ei ole. Ja te haluatte käyttää tätä mahdollisuutta tulevaisuuden laittomien toimien perusteluna, ja se on erittäin, erittäin paha asia. Liberaalipen puolesta nyt Rova Intfeld. Kiitos puhemies ja tervetuloa rouva pääministeri. Tervetuloa myös hallituksen tukijat. Se osoittaa, että Euroopan parlamentti on areena keskustelulle yhteisistä arvoista. Kysymys ei ole siitä, että puututtaisiin kansallisiin asioihin tai hyökättäisiin jotakin maata vastaan. Kysymys on siitä, että täällä puolustetaan eurooppalaisen hankkeen ydinarvoja. Puolan hallitus enemmistöllä, jonka se voitti, on vastuussa sen täytyy antaa mahdollisimman paljon tilaa oppositiolle ja arvostelulle, eikä pienentää tätä tilaa. Sen täytyy vahvistaa tätä demokratian tasapainoa. Minä en ole täysin vakuuttunut, oma pääministeri, kuulenko, et, kun kuulen, että teidän puoluejohtajanne ottaa herra Orbanin esimerkiksi, joka taas pitää puolestaan herra Putinia esimerkkinä, joten Minusta komission aloite on perusteltu, mutta näyttää mielivaltaiselta ja on syyteitä, jotka liittyvät puoluepolitiikkaan. Miksi Puola, miksi ei Unkari ja miksi ei oteta kysymyksiä, jotka liittyvät hätätilaan Ranskassa. Tämä keskustelu osoittaa, että tarvitaan eu laajuista mekanismia, joka perustuu objektiivisiin avoimiin kriteereihin, joilla voidaan arvioida kaikkia jäsenvaltioita ja EUn toimielimiä samalla tavalla. Huomaa, että herra Timmermans hymyilee, sillä hän tietää, että me työstämme tuollaista mekanismia täällä parlamentissa. Olisin ilahtunut herra Timmermans ja herra Kunders, jos neuvosto ja komissio hyväksyisivät parlamentin kutsun ja olisivat valmiita työstämään tällaisen mekanismin. Puheenvuoron saa nyt yhdistyneen Linkenborgista rouva Spinelli. Olen yhtä lailla huolissani, kuten monet kollegat. uusi uusnationalismi, hyvä pääministeri, nämä määräykset, jotka useiden puolalaisten mielestä rajoittavat tiedotusvälineiden vapautta, kaikki tämä on ristiriidassa eurooppalaisen hankkeen kanssa. Samalla haluaisin muistuttaa seuraavaa. Jos Puola on äh, äänestänyt näin äh, Euroopan kriittisestä hallituksen puolesta, niin se johtuu siitä, että äh, Eurooppa on säästötoimiensa kanssa tuossa maassa luonut suurta epätasa-arvoa ja vastustusta, jonka ainoastaan oikeisto on voinut kääntää hyödykseen Unkarissa, eh, Puolassa tai Italiassa ei pitäisi käyttää muuta, toisenlaista mittatikkoa. Eh, hallitusten pitäisi maksaa samalla mitalla. Puolan ei tarvitse maksaa korkeampaa eh, hintaa vain siksi, että vallassa oleva puolue on pienemmässä ryhmässä kuin EPPssä. E Dank u Voorzitter, laat er geen twijfel over bestaan. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies. Epäilystäkään tästä ei ole. Ehm, meitä huolestut lainsäädännön muutos Puolassa. Se on mielestämme demokratian vastainen luonteeltaan, mutta haluaisin tässä ehm, hiukan puhua siitä tavasta, jolla olemme toimineet naapureidemme kanssa. Ehm, kuten tässä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Timmermans sanoi, tarvitsemme luottamusta ja olemme välillä toimineet väärin. Venäjän kaasua tuodaan esimerkiksi Puolan läpi ja huolia on jätetty huomiotta. Tämä on ymmärrettävää politiikkaa, mutta Wilders on puhunut samoin aikaisemmin. Hän Hänet on kutsuttu paikalle, mutta hän on kieltäytynyt puhumaan asiasta enemmän. Äh, Euroopan, Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maat eivät yksinkertaisesti pidä tällaisesta sekaantumisesta. Ja ne ovat sitä mieltä, että Alankomaiden hallitus ei saa jättää käsittelemättä näitä tärkeitä asioita. Meidän täytyy ottaa menneisyydestä oppia, jos haluamme onnistua paremmin neuvotteluissa ja dialogissa. EFDD-ryhmän puolesta herra Mach. Dame a pánové, čelíme zde... Naiset herrat, tilanne, joka nyt on nähtävissä, on skandaali. Euroopan unioni ryhtyy toimiin Puolaa vastaan ja se aikoo viedä Puolalta äänioikeuden. Ja mitä Puola on sitten tehnyt? Puola on päättänyt, että olisi oltava kahden kolmasosan enemmistö kaikissa päätöksissä, joita perustuslakituomioistuin tekee. Se, mitä Puola tekee, on sellaista, mitä on tehty muissakin EUn jäsenvaltioissa. Kysymys on pelkästä savuverhosta. Euroopan komissio on järkyttynyt siitä, että Puolan vaalien voittajapuolue ei pidä Euroopan unionista nykymuodossa. Se ei halua hyväksyä määräyksiä, jotka koskevat pakolaiskiintiöitä. Tämä on Skandlinin omaista puuttumista itsenäisen valtion sisäisiin asioihin. Vuonna 1963 John F. Kennedy sanoi Berliinissä, joka oli piirityksen alaisena Ich bin ein Berliner – nyt meidän täytyy olla Puolan takana ja, ja vapaana ylpeänä kansalaisena sanon puolaksi, minä olen puolalainen. enf e e ryhmän puolesta nyt edustaja Schaffhauser. Le premier ministre. Hyvä pääministeri, hyvät kollegat. Herra Schulz puhui vallankaappauksesta ja jopa putinisaatiosta Puolan politiikassa. Hyvä ihme. Kyllä, lakioikeus on populistinen puolue, mutta nykyinen hyökkäys Puolaa vastaan on vaan hyökkäys itse määräämisoikeutta käyttävän kansan kimppuun demokratiaa vastaan. Kyseessä on kansa, joka uskoo humanismin kristillisiin juuriin. Tämä ei ole mikään uusi eurooppalainen keksintö. Päinvastoin Eurooppa luo sekasortoa. Kyllä, Puolan kanssa taistelee vastaan. Puolan ta- kanssa taistelee vastaan, sillä se on konservatiivinen, sillä on todellisia arvoja, äidin ja isän muodostama perhe, totuus, oikeus. Puola on katolilainen eikä mikään liberalistinen kultti, jota mediat ja liberaalit hallinnoivat. Hyvät kollegat, Eurooppa on nyt konkurssissa. Sen demokratia on diktatuuria, joka pakottaa kansat äänestämään uudelleen, jos, jos ne äänestävät väärin sopimuksia vastaan, ja jos ne vastustavat esimerkiksi eurohankkeita. Tämä jatkuva hinta tällaisesta kaappauksesta on tunnettu Samettivallankumouksen maat, kuten Puola, taistelevat yhdessä tällaista diktatuuria vastaan, joka pyrkii kaatamaan kaikki hallitukset, jotka eivät ulkovaltojen voimia palvele, jotka pyrkivät palvelemaan Euroopan kansalaisia. Minä olen elsassilainen, minäkin haluan taistella. Me ranskalaiset olemme patriootteja ja me emme siedä sitä, että Saksan toimista, talouskärsimyksistä ja eurooppalaisesta sotilaiterrorismista kärsinyt Puola kärsii vielä. Tämän parlamentin täytyy toimia Puolaa vastaan hyökätään, kun se on inhimillinen, humaani, kristillinen voima. Saatte tietää, että kun tämä mieli nousee, se tulee teidät kaikki lakaisemaan pois tieltä muss das jetzt leider noch einmal wiederholen meine damen und herren auf den tribünen. Minun täytyy nyt vielä kerran äh, toistaa tämä, hyvät naiset ja herrat siellä lehtereillä. Äh, suosionosoitukset ovat äh, kiellettyjä meidän työjärjestyksemme mukaisesti. Pyytäisin todellakin, että ette osoittaisi suosiota. Me olemme täällä ystävällisiä, mutta Puolan parlamentissa ette saisi viittäkään minuuttia olla tuolla lehtereillä, joska käyttäytyy sitten noin. No niin, edustaja Soprade. Madame le Premier ministre, monsieur... Hyvä pääministeri, hyvät kollegat, eh, hyvä puhemies, kun kuulen eh, puheenjohtaja Verhofstadia tai Harmsia, olen sitä mieltä, että demokratia ei ole uhottuna Puolassa, vaan täällä Euroopan toimielimissä. Kun kuulen Euroopan komission puhuvan niin kutsutusti Puolan ongelmasta. Olen sitä mieltä, että komissiolla on ongelma tosiasioiden todellisuuden kanssa. Tarkasteleeko se sitä, mikä tilanne oli Puolan poliittisessa elämässä ennen kuin laki ja oikeus voitti vaalit? Tarkasteliko se perustuslakituomioistuimen tilannetta ennen kuin laki ja oikeus tuli valtaan? Kuvitteletteko te, että Puolan kansa, joka on taistellut vapaudestaan niin kovasti, hyväksyisi uhrata vapautensa? Björn Kaczynski, puolalainen politologi, joka oli erityisen tunnettu tai erityisen lähellä lakioikeuspuoluetta, on todennut, että minkälaisia fasismin pyrkimyksiä ei Puolassa ole. Minun maani, Ranska ja siellä perustuslakituomioistuin epäsuorasti ja Tämän lisäksi Yleisradion johto epäsuorasti ovat presidentin ja äh, kansalliskokouksen nimittämiä epäsuorasti. Eli nyt äh, meidän täytyy päättää tällaiset tekosyyt, joilla hyökkäämme demokraattista Puolan valittua hallitusta vastaan. Sanoin tämän aikaisemmin, nyt sanon sen jälleen kerran. Minä olen puolalainen, olen täydeltä sydämeltäni Puolan kansan puolesta. Puhuja keskeytetään. Kansanpuolen ryhmän puolesta puheenvuoron saa nyt Szanowna pani premier, szanowni państwo. Arvoisa pääministeri, hyvät naiset herrat. Puola on meidän yhteinen hyvämme, kaikkien Puolan kansalaisten yhteinen hyvä ei menetetty hoitaa sitä. Me olemme ylpeitä maastamme ja myös puolalaiset jo ovat olleet malliesimerkki Euroopassa. Heitä on näin nimitetty, vaikka ovat usein kulkeneet toisenlaista tietä kuin muut maat. Nyt kuitenkin pahoittelemme sitä, että Puola on tullut julkisen keskustelun kohteeksi Euroopassa. Tämä on ensi kerta, kun tällaista tapahtuu sinä aikana, kun olemme olleet Euroopan unionin jäseniä. Toivottavasti se on myöskin viimeinen kerta. Rova pääministeri, tiedätte vallan hyvin, että me emme käynnistäneet keskusteluja ja että me toivoneet sitä. Riippumatta tuloksesta tämä keskustelu tulee vaikuttamaan siihen, miten Puola nähdään kansainvälisellä näyttämöllä. Viime parlamenttivaalit voititte te. Me emme kyseenalaista tuota vaalitulosta, emmekä myöskään niitä, sitä toimivaltaa, joka on syntynyt toisenlaisen poliittisen ohjelman myötä. Usein on sellainen mielipide, että tai näkemys, että voittaja saa tehdä mitä tahansa, ja jos näin on, silloin vaalivoittaja ei pelkästään ota valvontaansa valtion instituutioita, vaan se myös on samaan aikaan kuitenkin myös tilivastuussa kaikista muutoksista, joita se tekee oikeusvaltiossa. Ja jos ei ole syytä huoleen, niin kuin te sanoitte, silloin teidän täytyy ottaa vastuu siitä, miten Puola maailmalla nähdään. Ja teidän pitää ottaa vastuu myös tästä keskustelusta. Puola, Puolan kansalaiset eivät ansaitse sitä, että Puolasta tulee tällaisen kiistan kohde. Pahoittelemme tätä syvästi. Puheenvuoron saa nyt SD-ryhmän puolesta edustaja Weidenholzer. Herra Weidenholzer, käyttäkääpä mikrofonia. Se vilkkui, mutta kiitoksia puhemies, arvoisa pääministeri, toivotan tervetulleeksi tämän päiväisen keskustelun. Se, että sitä käydään, se, että sitä käydään nyt oikea-aikaisesti, että sitä käydään asiallisesti. Ei ole kyse siitä, että tuomitaan etukäteen Puola. Emme me halua tässä mitenkään haukkua Puolaa. Puola on tärkeä valtio, joka on vaikuttanut Euroopan identiteettiin ja historiaan. Tämä valtio on tehnyt suuren työn kommunistisen diktatuurin voittamiseksi. Eurooppa ilman Puolaa olisi torso. Me kunnioitamme Puolan kansan äh, vaalitulosta, mutta olemme huolestuneita siitä, äh, että nämä päätökset ovat aiheuttaneet huolta kansan keskuudessa. Demokratia, perusperiaate on vallanvaihto, mutta se ei tarkoita sitä, että sääntöjä saadaan muuttaa niin, että tämä ei tulevaisuudessa enää ole mahdollista. Tämä pelko on useilla ihmisillä ja nämä muutokset oikeuslaitoksen ja tiedotusvälineen suhteen ovat lisänneet tätä pelkoa. Ja myöskin vähemmistöjen kunnioitus on yksi demokratian perusperiaatteita. Myös tässäkin on paljon valituksia ollut. Puola on meille lahjoittanut tärkeitä asioita ja dialogi on tärkeä arvo. Haluan muistuttaa siitä ja on erittäin myönteistä, että käymme täällä tätä keskustelua tilanteen selkiyttämiseksi. Ja tämä on myös se tilaisuus, jossa voimme sellaisia toimia suunnitella, jotka eivät anna aihetta väärinkäsityksille. Meidän tulee puhua näistä asioista avoimesti. Siinä voittaa Puola ja siinä voittaa Eurooppa. Sitten ERS, ECR puolesta herra Henkel, olkaa hyvä. Ensinnäkin Ensinnäkin pääministeri, kiitoksia siitä, että te olette nyt henkilökohtaisesti tulleet mukaan tähän välillä grotestiinkin inkvisitioon. Weidenholzer, te viittasitte ihan oikein siihen, ettei mitään ennakkoluuloja pitäisi olla, mutta puhemieheltä täytyy nyt kysyä, mikä nyt on tilanne, jos hän katsoo, että Puola on putinilainen demokratia. Eikö se ole ennakkoluuloista? Niin Schultz olen jo aikaisemmin puhunut tästä ja olen pitänyt huolta siitä, että jos tehdään virheitä, niin sitten olen pyytänyt sitten anteeksi. Ettekö katso, että tällä het- tässä olisi nyt tilaisuus pyytää anteeksi? Niin, hyvät naiset ja herrat. Professorille Gutka viittasi siihen, että täällä nyt toimitaan kaksinaismoraalisesti. Olen samaa mieltä ja ottaisin esiin pari muuta esimerkkiä tästä kaksinaismoralismista. Mielestäni komission puolen sijasta pitäisi nyt katsoa oikeusrikkomuksia Euroopan toimielimissä tai suurissa jäsenvaltioissa. Tästä kolme esimerkkiä. Maastricht-sopimuksen rikkomukset euroryhmässä ja säännön vastaisuudet EKPssä ja sitten Dublinin sopimuksen rikkomukset, joihin Merkel on syyllistynyt. Ja miksei komissio ole sitten kiinnostunut näistä asioista, mutta, ja on kiinnitetty huomiota Puolan perustuslakituomioistuimeen, mutta sitten Saksassa taas toimittiin samalla tavalla säännönvastaisesti perustuslakituomioistuimessa. Ja sitten Puolan mediapolitiikassa – niin Ytinger, ehkä teidän pitäisi miettiä sitä, miksi Saksassa on jo hyvin pitkään rahoitettu näitä pakolaiskysymyksiä väärällä tavalla ja sitten on, ei ole tehty mitään niille pohjoisafrikkalaisille miehille, jotka ahdistelivat naisia uuden vuoden aattona Köllissä. Ja saksalaiset saavat kiittää puolalaisiakin Berliinin murtumisesta. Ja Schiedlungin hallitus oli tästä osaltaan vastuussa. Ja Saksan poliitikot haluavat pelastaa maailman ilmaston ja kaikki pakolaiset. Ja nyt te haluatte sitten pelastaa myöskin Puolan demokratian. Jos yksi kansa ei tarvitse mitään oppi oppitunteja demokratiasta, niin se on kyllä Puola. Seuraavaksi Alde ryhmän puolesta Ruo Wikström, olkaa. Jag vill vara tydlig med att säga att även om vi Kiitos puhemies. Haluan tehdä tämän asian selväksi. Siitä huolimatta, että arvostelemme sitä, mitä Puolassa tänä päivänä tapahtuu, meidän on korostettava sitä, että meidän on aina voitava keskustella keskenämme avoimesti ja tästä huolimatta voimme olla ystäviä. Puola on tärkeä Euroopan osa. ja perustavan laatuisia ihmisoikeuksia on suojeltava kaikissa Euroopan maissa, olipa hallitus mitä väriä hyvänsä. Komission sen Timmermans on aivan oikein, että komissio tarkastelee Puolan tapahtumia, mutta olisi teko pyhää, jos me emme tarkastelisi Unkaria samanlaista syistä. On aivan normaalia, että komissio perusoikeuksien osalta tutki kaikkia maita ihan samalla tavalla, ei myös oikeusvaltioperiaatteen osalta. Hyvä pääministeri, jos jatkatte tällä tiellä, jonne olette lähtenyt, niin tämä voi kyseenalaistaa perusoikeudet teidän maassanne ja muualla. Emme halua, että tässä on, tästä tulee dominoefekti, että yksi maa toisensa jälkeen kaatuu eikä polsteta perusoikeuksia. Tämän sijaan meidän pitäisi puolustaa periaatteitamme ja arvojamme. Tämä on valtavan EU-hankkeen perusta ja se jätetään tuleville sukupolville. Kiitoksia. Sitten Järik Kuen puolesta Arvoisa puhemies, jos minä olen ymmärtänyt tämän julkilausuman oikein, niin demokratia rajoitetaan sen vahvistamiseksi Puolassa. Perusoikeuskirjan nojalla on syytä esittää huomautus kuinka uskottavaa meidän keskustelumme on, jos Euroopan toimielimet ovat tarjonneet Erdoganin Turkille 300 miljoonaa euroa. Turkki heittää journalisteja toimittajia vankilaan ja oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen kyseenalaista. Tällä hetkellä meillä ei enää ole eh, ilmaisun ja mielipiteen vapauden eh, Eurooppaa. Nyt pitäisi luoda eurooppalainen tarkkailu eh, piste, jotta voisimme tällaisia asioita seurata. Se olisi askel eteenpäin tällainen tarkkailukeskus tarkastelisi oikeus, oikeuden toimintaa eri maissa. Kiitoksia, pääministeri. Puhun vihreiden nimissä. 847 000 ihmistä Puolassa totesivat, että heillä on slesialainen identiteetti. Ja neljä päivää sitten Jerzy Koselik 140 000 ihmisen puolesta vaati, että slesialaiset tunnustetaan Puolassa etniseksi vähemmistöksi. Tästä keskusteltiin Puolan parlamentissa ja suurin puolue uhkasi slesialaisilla ahdistelulla ja jopa teloituksilla. Slesialaisia ei ole kirjattu kansalliseksi vähemmistöksi, eikä se ole myöskään mukana vuoden 2005 vähemmistökielten ryhmässä. Tämä on huolestuttava tilanne ja tässä nyt rikotaan ja ahdistellaan puolalaista vähemmistöä ja tämä on antidemokraattinen häpeä. Kiitos puhemies. Kiitoksia herra Terikabras. Seuraavaksi INFn e puolesta B, olkaa Madame ministre, Hyvä pääministeri Viktor Orbanin jälkeen teidän vuoronne on joutua tulemaan tänne vastaamaan skandalimaisiin syytöksiin, jotka eurokraatit teihin kohdistavat. Teille sanotaan, että olette panneet täytäntöön sitä ohjelmaa, jolla te voititte vaalit. Ja tässä pyritään tällä ohjelmalla puolustamaan puolalaisia Brysselin hullulta päätöksiltä maahanmuuttoasioissa. Ja te ette keskitynikään maahanmuuttoon, vaan olette päättänyt auttaa puolalaisia perheitä ja antaa 500 slotia kulkin lapselle, kun teidän maahan ne on näin käyty kimppuun, haluaisin sanoa teille, että toinen Eurooppa on mahdollinen, sellainen, jossa on vapaita kansoja ja maita, jotka eivät halua luopua siitä, minkä he ovat tsekkien, slovakien ja unkarilaisten naapureiden kanssa. On hieno nähdä, että te saatte aikaiseksi sellaisen alueen, jossa eurodiktaatti menee läpi, eli eläköön Puola, eläköön sen naapurimaat, eläköön vapaat kansat meidän vanhalla mantereellamme. Seuraavaksi rouva Syglo, pääministeri, olkaa hyvä. panie przewodniczący! szanowni państwo! hyvät naiset ja herrat arvoisa puhemies kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Ne ovat tärkeitä, erittäin tärkeitä puheenvuoroja ja uskon, että kaikki nämä äänet ovat ilmaus perustavanlaatuisesta asiasta, jonka pitäisi olla itsestään selvää täällä Euroopan unionin tulevaisuudesta toivotaan. Puola haluaa stabiilia Euroopan unionia. Puola haluaa, etteivät erilaiset kriisit ravistele Euroopan unionia. Puola ei näitä kriisejä saa aikaan, vaan se haluaa aktiivisesti antaa panoksensa siihen, että Eurooppa-politiikkaa viedään eteenpäin siten, että me voimme olla siinä mukana. Kiitos myös kriittisistä äänenpainoista ja puheenvuoroista. Kiitos kaikista puheenvuoroista, myös niistä, jotka olivat erimielisiä meidän hallituksemme kanssa. Minusta tämä on tärkeää. Olen tullut tänne antaakseni tietoja eteenpäin ja toivon, että saatoin tätä mahdollisuutta myös käyttää ensimmäisessä puheenvuorossani, jossa kerroin joitakin faktoja kahteen kysymykseen, jotka monissa valtioissa ovat kyseenalaisia, nimittäin perustuslakituomioistuin ja medialait. Minä oletin, että tulisitte esittämään minulle tarkkoja, spesifejä kysymyksiä näistä kahdesta aiheesta, mutta näitä kysymyksiä ei kuulunut. Se ehkä liittyy siihen, että periaatteessa mitään ongelmia ei ole, joten te ette voi sellaisiin viitata. Tai sitten asia on niin, että tämä keskustelu on meille kaikille ongelma, ja niinhän Kutkovkin totesi. Minä olen joutunut pohtimaan myös sitä ongelmaa, että en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, että EUn komissio suhteessa Puolaan on ottanut, tehnyt sen päätöksen, jonka se on tehnyt. Mutta olen avoin sille, että informoin teitä. Mielestäni ylin arvo pitäisi kuitenkin olla EUn tulevaisuus ja kaikkien tämän parlamentin jäsenten pitäisi pitää huolta siitä, että Euroopan unioni toimii niin hyvin kuin mahdollista ja meidän täytyy myös avoimesti ja rohkeasti keskustella erilaisista toimivaltuuksista ja totta kai annan mielelläni kaikenlaisia tietoja täällä, joita te haluatte. Jos sallitte, toistan vielä tärkeimmät faktat. Ehkä ne menivät joiltakin teistä ohi. Minä olen sillä kannalla, että Puola ei ansaitse sitä, että Euroopan komissio nyt meitä lähtee arvioimaan. Puola ei riko ihmisoikeuksia eikä demokraattisia oikeusvaltioperiaatteita. Ja kaikki ne eh, toteutetut päätökset, joita nyt perustuslain ja lakien hengessä Puolassa on toteutettu ja myös Euroopan oikeudellisten asiakirjojen mukaan. Me olemme vapaa kansakunta, me olemme vapaa itsenäinen valtio ja ehkä pieni sivuhuomautus tähän, e, Puolan parlamentissa voi muuten myös parvelta e, käsin taputtaa tai muulla tavalla ilmaista tyytyväisyyttään. Meillä on syvä vapauden tunne Puolan kansakunnan sisällä. Euroopan parlamentissa voi ilmaista myös omia tuntemuksiaan. Me rakastamme omaa vapauttamme suuresti ja teemme työtä sen eteen, että saamme sen säilyttää, sillä olemme maksaneet siitä kovan hinnan. Meidän historiamme on opettanut meitä ja sekin haluan vielä täällä tuoda esiin, että meidän puolalaiset asiamme ovat sellaisia asioita, jotka meidän pitäisi hoitaa kotona Puolassa, sillä jos muut hoitavat meidän asioitamme, niin silloin meillä menee aina huonosti ja silloin me emme voi hyvin. Tämä on minun huoleni. Me emme voi omaksua toisten ratkaisuja, enkä usko, että meillä on liian vähän demokratiaa. Demokratian perusta on se, että asioista keskustellaan politiikkojen kesken, mutta nämä keskustelut pitää käydä siellä, missä, minne ne kuuluvat, nimittäin Puolan parlamentissa. Ja meidän pitäisi käydä nämä keskustelut siellä paras osoitus siitä, että Puolan valtio on demokraattinen, on se, että minä olen nyt täällä Euroopan parlamentissa, eh, käyn tätä keskustelua Puolassa kansalaiset voivat aivan ongelmitta ilmaista omaan tyytymättömyytensä hallitustani kohtaan mielenosoituksin, joita siellä on pidettykin. Kukaan ei sitä estä. Puolan demokraattinen valtio. Ja minä olen tänään tullut tänne demokraattisen valtion pääministerinä ja minusta minun Tarkoitukseni on se, että me yhdessä työstämme sellaista mallia Euroopan toiminnalle, jotta meidän ei tarvitse käydä tällaisia keskusteluja, sillä mielestäni niille ei ole perusteita. Tälle keskustelulle ei ole perustetta. Olen täällä kuitenkin myös siksi, että minä, minä tunnen syvää vastuuta, olen syvästi vastuuntuntoinen ihminen, en ainoastaan sen suhteen, mitä Puolassa tapahtuu, vaan myös sen suhteen, mitä Euroopassa tapahtuu. Te puhuitte maahanmuuttajista, eh, ne ovat, he ovat vakava ongelma, sen te tiedätte vallan hyvin. Puola on ottanut vastaan noin miljoonan ukrainalaisia pakolaisia. Kukaan ei halunnut auttaa näitä ihmisiä ja he ovat nyt meidän luonamme ja me autamme heitä. Tämäkin asia on syytä mainita, mutta Puola on myös valmis muilla tavoin myötä vaikuttamaan näihin asioihin. Puolan hallitus pitää korkeassa arvossa omia oikeuksiaan. Me otamme osaa keskusteluun näistä toimista ja menettelyistä, joita Euroopan unionissa toteutetaan maahanmuuton suhteen ja haluamme seistä selkä suorana myös tämän kysymyksen suhteen ja juuri täällä Euroopan parlamentissa parlamentissa, sillä se, mitä me nyt odotamme ja mitä kansalaiset meiltä odottavat, koskettaa heidän turvallisuuttaan. Ja se on siksi tärkeää. Tämä on Euroopalle valtava haaste. Minä en halua, että minun maassani Puolassa ihmiset joutuvat pelkäämään erilaisuutta. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta Eurooppa kehittyy rauhan oloissa ja rauhan vallitessa ja että se on suvereenien tasavertaisten valtioiden yhteisö. Puolan hallitus ei astu taakse, ei vetäydy siitä ohjelmasta, joka meitä velvoittaa. Me olemme käyneet demokraattiset vaalit ja puolet ovat valinneet tämän ohjelman. He ovat valinneet meidät, me voitimme vaalit. Me voitimme ne, koska puolalaiset päättivät niin. Ja me tulemme tämän ohjelman myös viemään läpi. Puolalaiset odottavat sitä meiltä sillä valitettavastihan usein ihmisillä on sellainen tunne, että tähän mennessä kaikki e, kansalaiset eivät ole saaneet kokea tarpeeksi oikeutta. Me haluamme reilua oikeu, oikeudenmukaista Puolaa, jossa kaikilla on samanveroiset kehitysmahdollisuudet. Meille puolalaisille on erittäin tärkeää, että me nimenomaan olemme samalla viivalla parhaiten kehittyvien Euroopan maiden kanssa. Me haluamme samanlaiset mahdollisuudet. Me olemme Euroopan unionin nuori jäsen. Me liityimme Euroopan unioniin ja meillä oli matkalaukussa oma historiamme, niin kuin kaikilla Itä- ja Keski-Euroopan mailla. Mutta meillä oli myös tämä valtava toivo. Me tulimme Eurooppaan ja se oli meille unelman täyttymys. Se oli suuri vapauden ja tasa arvon mielikuva. Sellaisessa Euroopassa me haluamme elää. Sitä ei voi asettaa kyseenalaiseksi ja tietysti on paljon vaikeuksia ja monia esteitä voitettavana, mutta me haluamme voittaa ne. Puola on työskenneltävä enemmän näiden kysymysten parissa. Meidän täytyy suojata heikompia eikä pelätä vahvoja. Kaczynski kuvaili eh, niitä haasteita, joiden edessä Puola oli, ja ne ovat edelleen ajankohtaisia, ja Johannes Paavali toinen suuri puolalainen ja suuri eurooppalainen on sanonut, että meidän pidä pelätä. Meidän pitää rakentaa tasa-arvoisempaa Eurooppaa ja meidän pitää tehdä se yhdessä. Me kaikki haluamme, että jokainen Euroopan kansalainen voi kokea, että häntä kohdellaan sama, samalla tavalla ja että hänellä on saman tasaveroiset mahdollisuudet muiden kanssa. Puola ei ansaitse sitä, että meitä ojennetaan ja sensuroidaan. Ja haluan vielä muistuttaa, että perustuslakituomioistuimen kohdalla meidän oli muutettava lakia aiempien hallitusten toimien takia, sillä nämä hallitukset olivat vieneet eteenpäin lakiesitystä, Eh, vuodelta 2014, mutta eh, ka- kahden vuoden ajan mitään ei tehty vasta sen jälkeen, kun vaalit pidettiin. Silloin rikottiin perustuslakia vastaan perustuslakituomioistuimen eh, päätösten nojalla. Me haluamme kaikille samaa oikeutta ja me haluamme, että oppositiolla on myös samat oikeudet. Te puhuitte myös medioista. Ne perusteet, joilla me medioiden kanssa työskentelemme Puolassa, ovat periaatteessa samankaltaiset kuin muissa Euroopan maissa. Me jaamme monia asioita ja mehän tiedämme myös, mitä muissa maissa tapahtuu. Nyt voimme keskustella monista kysymyksistä ja se on tärkeää. Mutta minä toivon ja uskon, ja sanon tämän vielä kerran, että tässä keskustelussa on myös ongelmia. Sillä täällä esitettiin myös epäilyksiä komission uudesta kehyksestä ja vuonna 2014 Puolan hallitus ja presidentti Tusk, joka tuolloin oli pääministeri, silloin oli kyse myös puolalaisten analyytikkojen kannoista, perustuslakikehyksistä, institutionaalisista kehyksistä. Puolan hallitukselle tällaista ei voitu hyväksyä, niinpä meillä on siis ongelma, joka meidän täytyy ratkaista. Minulla on tänään hieman epäreilusti kohdelluksi tulemisen tunne se, että Puola nyt asetetaan tähän koeeläimi kokeeseen. Puolalla kokeillaan nyt tätä uutta menettelyä. Minulla on suuri kunnia johtaa tuota valtiota, mutta Euroopan parlamenttiin ja Euroopan komissioon liittyen haluan sanoa, että minä saatoin tulla tänne ja koetan nyt selittää teille, miltä asiat näyttävät Puolassa. Se on meille kaikille tärkeää tänään ja sitä me tarvitsemme, mutta se mitä me ansaitsemme on se, että meillä on auktoriteetti tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Sitten päätöskierros. Puhujit saavat kukin minuutin puheaikaa. Tämä on siis tähän kierrokseen, puhekierrokseen päättyy tämä keskustelu. Ensin Korvin Mike, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Minulla on ilo huomata, että on todettu, että ei ole mitään muuta imperiumia kuin lain imperiumi. Myöskin Sime sanoi, että kyse ei ole demokratiasta, vaan siitä, miten nähdään laki. Ja se on ihan oikein. Joko on oikeusvaltio tai sitten demokratia, koska laki haluaa yhtä asiaa ja enemmistö toista asiaa ja sitten täytyy tehdä päätös ja valinta. Olen jo sata kertaa sanonut myöskin täällä parlamentissa, että Puolassa on hyvä esimerkki. Jotkut sanovat, että tuomioistuimen muutokset eivät ole lainmukaisia ja että sitten johtava puoli sanoi, että mitä sitten, meidät on valittu ja heitä ei. Minä kannatan oikeusvaltiota ja riippumatonta hallitusta, mutta edellisen hallituksen aikana Puolassa – tuomioistuimen puheenjohtaja kirjoitti presidentille ja kysyi, oliko se perustuslain mukaista vai ei. Eli jos oikeusvaltioperiaate on vallalla, niin Puolassa oli täysin epäselvä tilanne. Ja Euroopan unionin pitäisi mielestäni tuhota. Kiitos. Seuraavaksi ENFn puolesta Marusik, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Jos ajatellaan Puolan tilanteen poliittista dilemmaa. No, tämä ei ole oikea paikka näistä asioista puhua. Näistä asioista on puhuttu ja jatkossakin puhutaan Puolassa, Puolan elimissä Eli olkaamme hiljaa ja olkaamme optimistisempia. Meidän on luotettava Eurooppaan enemmän. On ollut muita suuria valtoja, jotka ovat tulleet ja menneet, roomalaiset, Neuvostoliitto ja kaikki ne ovat jo menneisyyttä, niin on käynyt. Eurooppa tulee tänne jäämään. Täällä on valtava määrä maita, jotka haluavat oikeudenmukaisuutta ja vapautta. Eli unohtakaamme tämä keskustelu Euroopan hyväksi pitää olla puuttumatta siihen, mitä yritykset ja maat ja perheet tekevät. Ei pidä puuttua siihen, mitä ihmiset tekevät. Kaikkien on saatava tehdä vapaasti, mitä haluavat antaa Euroopan olla vapaa ja uskokaamme Eurooppaan jeżeli można jeszcze słów więcej bo widzę że czas mi się nie skończył. ai sain lisäaikaa aika ei loppunutkaan. olen oikein tyytyväinen siihen että nyt on näin tervettä järkeä alettu käyttää tässä salissa sillä me olemme yleensä aina hyvin kaukana kaikista todellisuudesta omissa maissamme. Ja taas kerran siis tervettä järkeä pitää käyttää ja sitten voidaan käydä keskustelua niistä erityistä ongelmista, joita Euroopassa on. Tässä tapauksessa kaikki sitten olemme onnellisia kansoja täällä Euroopassa. Sitten puheenvuoro EFDD puolesta Vaskivitsille. Olkaa hyvä. Pani premier, szanowni państwo. Pääministeri, hyvät naiset ja herrat. Puolan tilanne on normaali. Sanon tämän opposition edustajana. Parlamentaarinen demokratia toimii ja vahvistan sen, mitä kaksi edeltävää puhujaa sanoivat. Eli tänäinen keskustelu liittyy siihen, missä menevät komission toiminnan ja Euroopan toimielinten toiminnan rajat, koska näitä rajoja yritetään viedä yhä pidemmälle. Yhä enemmän toimivaltuuksia annetaan ilman mitään perusteita Euroopan oikeudessa komissio yrittää olla superhallitus, kaikkien pomojen pomo, kansallisten hallitusten valvoja. Ja täytyy sanoa selvästi, että ei ole mitään sopimusta siitä, että komissio voisi puuttua jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin. No hyvät neuvot Saksasta tai Belgiasta, Belgiasta, no, voitte pitää ne ihan äh, itsellänne. Siellä on maahanmuuttajia, jotka tuhoavat kulttuuria ja ahdistelevat naisia ja siellä myöskin talouskriisi, joka on tyhmien poliitikkojen syytä. Eli onnittelut pääministeri puheestanne. Uskon, että Puolan tulevaisuus kuuluu ainoastaan Puolan kansalle. Se on meidän päätösvallassamme. Kaikkea hyvää teille. Sitten vihreiden puolesta Rova Harms, Arvoisa pääministeri, olin monien puolella kollegojen kanssa talvella 2014 Maidanilla Kiovassa ja paikalla oli myös monia teidän puolueenne kollegoja ja nämä kollegat asettuivat hyvin voimakkaasti oikeusvaltioperiaatteen taakse Ukrainin, Ukrainan tielle kohti länttä ja kasvavaa ja palavaa autoritääristä Kremlin ja presidentti Putinin vaikutusta vastaan paitsi Ukrainassa myös Euroopan unionissa. Ja minun täytyy sanoa teille, mikä minua todella satuttaa, mikä tekee kipeää teidän reaktiossanne tässä keskustelussa täällä nimenomaan sellaiset edustajat taputtavat, jotka hyökkäävästi työskentelevät EUn tulevaisuutta vastaan ja joita herra presidentti Putin eh, rahoittaa. Tässä teidän pitäisi miettiä, missä liittoumassa olette mukana ja tästä olisi Puolassa syytä keskustella yleiseen keskustelumme aiheeseen, sanoisin, että olemme jälleen kerran pisteessä, jossa meidän täytyy ymmärtää, että meidän on käytävä epämukavia keskusteluja oikeusvaltioperiaatteen normeista, demokraattisista säännöistä ja asioista, jotka ei, joita ei ole yhtenäisesti laitettu osaksi eurooppalaista oikeutta. Meidän täytyy kiireellisesti keskustella näistä, koska tämän keskustelun takana todellakin lymyää keskustelu siitä, mikä pitää meitä yhdessä, miksi me emme enää onnistu positiivisesti määrittelemään, mikä on eurooppalainen identiteettimme, miksi ihmiset ja valtiot ajautuvat pois siitä eh, vaalien jälkeen. Tämä on EUn tehtävä Puola-asiassa. Minä olen oppinut hyvin tuntemaan kansalaisyhteiskunnan siellä ja siksi minulla on suuri luottamus Puolan yhteiskuntaan. Se ei tule sallimaan, että tämä, tämä maata ryhdytään jälleen autoritäärisesti hallitsemaan. Kiitoksia. Sitten rouva Tsimä Guesta, olkaa hyvä. Arvoisa pääministeri, mietin koko ajan sitä, miksi minusta tuntuu, että nyt puhuta siitä, mistä pitäisi tällä hetkellä puhua. Ja samalla tavalla kuin Rebecca Harms, minua todellakin ärsytti se, että näissä puheenvuoroissa, kun puhutaan EUn tilasta, on va- tehty vaatimuksia siitä, että EU pitäisi tuhota. Ja sitten te sitten olette osoittaneet, että tällaiset asiat eivät ole sopivia. Te sanoitte, että olet eurooppalainen ja että puolueenne ja hallituksenne ovat eurooppalaisia ja haluavat olla eturintamassa. Mutta ei voi olla niin, että sitten otetaan takapakkia nationalismiin. EU:ssa nyt tarvitaan kyllä korjausliikettä ja uudistuksia. Me tarvitsemme nyt sitä, että EUn perusoikeudet taataan ja että kansalaiset jäsenvaltioissa – saavat me lisäarvoa, jotain, jonka puolesta kannattaa taistella, koska vaihtoehto on sitten nationalismi ja sitten riidat ja sodat, niin kuin aikaisemmin on nähty. Me haluamme kaikki elää ihmisarvoisesti. Ja siksi minä ainakin toivon, että saisin teiltä hiukan merkkiä siitä, että te nyt täysin ymmärrätte sen, että Puola on silta idän ja lännen välillä Euroopassa osa näistä jäsenistä Euroopan parlamentista tietää, millaisia ongelmia on Itä-Euroopassa. Ja että siellä on hyvin paljon vielä tekemistä ja uudistettavaa. Mutta tämä on juuri teidän tehtävänne. Ja pyytäisin nyt todellakin, älkää vetäytykö itseenne, älkää antako aploideja näille herroille. Se on väärin. Ja sitä kautta että saa ainakaan mitään lisäarvoa puolelle. Seuraavaksi liberaalinen edustaja herra Verhofstadt, olkaa. Minun on sanottava pääministerille, että minä ihailen teitä tietysti mielessä. Jo muutaman viikon jälkeen olette käyttänyt kaikkia pääministerin tapoja ja sanoitte, että olette täällä. Ja minä täällä katsoin, että on jo kuvailtu, mitä on tapahtunut ja mikä ongelma nyt liittyy perustuslakituomioistuimen uudistukseen. Ehkä minun pitää vielä toistaa tämä, koska ehkä puolen kielellä tämä ei kääntynyt oikein. Tämä on yksinkertaista. Te olette nimittänyt kolme uutta tuomaria perustuslakituomioistuimeen viisi. Kaiken kaikkiaan ja kolmelle olettaneet veto-oikeuden kolmelle puolueenne jäsenelle kolme laki- ja oikeuspuolueen jäsentä voivat estää kaikki kaikkien päätösten teon näiden uusien sääntöjen pohjalta. Näin on tapahtunut, mutta ette kuitenkaan vastaa tähän kysymykseen. Pidätte tätä ihan normaalina, että näin tapahtuu. Ja ainoa argumentti, jonka esititte, samoin kuin herra Letkytkö sanoi, että platforma syyllisty virheisiin. Tämä on totta, mutta teidät valittiin sinne, jotta tekisitte paremmin kuin he, ette te sortuisi samoihin virteisiin. Ja sitten te ette aivan samoin, Letko sanoi, että he tekivät aikaisemmin sellaisia asioita, mistä me pitäneet. Kyseessä oli yhden puolueen valtio, ja nyt sitten tehdään yhden puolueen valtiota seuraavia vuosia varten. Meillä on nyt vain yksi kysymys teille, ja Ehkä tähän voitte sitten vastata pääministerinä. Jos komissio antaa kielteisen Venetsian komissio antaa kielteisen kannanoton, niin toimitteko sen mukaisesti? Ehkä voisimme saada tähän saman tien vastauksen. Legutko ECRn edustaja, olkaa no, Kiitoksia. Meillä on kaksi vihollista. Toinen on tietämättömyys ja toinen on ennakkoluuloisuus. On hyvin vaikea taistella ennakkoluuloja vastaan edes matemaattisesti. Koska jos on perustuslakituomioistuin, jossa on yhdestä kuuteen jäsentä, ja tuomioistuimella on tietty kokoonpano. Ja kokoonpano tarkoittaa sitä, että se ei pystykään tekemään päätöksiä. Eli tämä on nyt absurdi tilanne. Ei tässä kokoonpanossa ole mitään vikaa. Se on ihan järkevä kokoonpano tuomioistuimessa. Ja kyse on nyt sitten tästä tämä uusi tuomioistuin on edustuksellisempi ja tällöin viisi tuomaria ei voi tehdä mielivaltaisia päätöksiä. Onko se sitten huonompi tai parempi? No se on parempi, kun ajatellaan sääntöjä ja mitkään perusteet eivät voi tätä muuttaa. Tämä on parempi tuomioistuin. No varmaan saisin teiltä sitten päinvastaisia argumentteja, mutta vielä en ole sellaisia kuullut. Sitten tiedotusvälineet onko nyt sitten paremmat vai huonommat tiedotusvälineet, onko meillä vain yksi asia, yksi tapa nähdä asiat vai monta. No meillä on monta näkökulmaa. Ja entä sitten toimittajat, jotka saivat kenkää kahdeksan vuotta sitten? Nyt he palaavat. Eli eikö heitä pitäisi sitten palkata uudelleen, koska emme halua lisää näkökulmia? Guerrero, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia pääministeri, on kolme linjaa, jotka on selvä, helppo tunnistaa. Ensinnäkin kunnianosoitus, melko yleisluontoinen roolille, jota Puola on historian aikana osoittanut puolustaessaan omaa suvereenisuuttaan tunnustus sille, mitä Puola on tehnyt demokratian tunnustamiselle Euroopassa, mutta sitten myös selkeä huoli siitä, millaisia päätöksiä sen hallitus nyt tekee medioiden ja perustuslakituomioistuimen suhteen. Asia on nyt niin, että kaikki ovat tunnustaneet, että teillä on riittävä äänestäjien Mm, tuki viedäksenne eteenpäin hallitusohjelmaan Ei tästä ole mitään epäilystä. Kuitenkaan demokraattinen enemmistö ei oikeuta sitä, että demokraattiset arvot jätetään pois ja pluralismi tuhotaan. Esimerkiksi medioiden vapaus on tärkeä ja jotkut teistä ovat täällä sanoneet, minä olen puolalainen. Monet niistä ovat olleet melko vaarallisia ystävyyssuhteita, mutta minä palaan tähän samaan ilmaisuun. Minä pidän itseäni puolalaisena, mutta kaikista puolalaisista, siitä 50 prosentista, joka kävi äänestämässä, ja siitä 50 prosentista, joka ei äänestänyt ja jotka eivät tämän päätöksen nojalla ole menettäneet oikeuksiaan, ja nyt näistä äänestäneistä 38 on antanut teille legitimiteetin ö, hallita. Kiitoksia. Gonzales Pons EPPstä, olkaa hyvä. Presidente, Puhemies, hyvä pääministeri, haluaisin kiittää tästä puhe tavastanne ja siitä, että olette täällä paikalla. Se, miten puhuitte Euroopan unionista täällä, niin myönteiseen sävyyn. Toivottavasti puolueenne Puolassa toimii tämän voi samalla tavalla. Ja kun tulette tänne puhumaan näin Euroopan henkisesti, niin toivottavasti puolueenne myös Puolassa käyttää samaa sävyä. Minua ei nyt rauhoittanut se, että sanoitte, että perustuslakituomioistuin on poliittinen elin. Emme me voi sellaisiin luottaa. Niiden on oltava juridisia elimiä. En myöskään rauhoittunut, kun kuultuani, että sanoitte, että hallitus vastaa siitä, että mm, tiedotusvälineet ovat objektiivisia. Aina kun kuulen jotain tällaista, niin tämä vähän samanlaista kuin jos kettu joutuisi e, kanoja valvomaan. Ja me tarvitsemme objektiivisuutta, jos haluamme, että on vapaat tiedusvälineet. Nyt kyse ei ole laista, te voitte sitä kyllä muuttaa, mutta kyseessä ei nyt ole Puola, vaan Puolan hallitus. Ei hallitusta voi kansaan sekoittaa. Tämä on todella vaarallista. Kyseessä ei ole itsenäisyys, vaan oikeusvaltioperiaate. Kyseessä ei ole politiikka, vaan vapaus. Niin kuin Manfred Weber sanoi, kyseessä on yhtenäisyys eikä jakautuneisuus. Ja niin kuin Enrique Guerrero äsken sanoi, jotkut, jotka eivät ole yhtään hyviä ystäviä meille, sanoit olevansa puolalaisia. Kaikki me voimme sanoa olevamme puolalaisia, koska olemme eurooppalaisia ja olemme ylpeitä siitä, että olemme eurooppalaisia ja puolalaisia. Sanoisin vain teille, kun vaalit voititte, että tehkääpä tästä meille helppoa. Kiitos. Sitten eh, neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Opinia komisji weneckiej, czekamy na nią wciąż. Niin, komitean lausunto No me vielä odottelemme sitä. Puolan hallitus on itse pyytänyt komitealta lausuntoa. Teemme sen ihan itse. Ja tietysti tarkastelemme sitä sitten, kun sen saamme. Ja meidänkin olisi helpompi käyttää argumentteja, jotta ei tarvitsisi käydä tätä keskustelua, jos meillä olisi nyt tämä Venetsian komitean lausunto, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että se objektiivisesti osoittaa, että perustuslakituomioistuimen oikeudellinen tila on erinomainen. Me emme ole muuttaneet tapaa, jolla tuomareita nimitetään, vaan edellinen parlamentti valitsi kaksi kolmannesta näistä 15 tuomarista. Eli viiden, kymmenen hengen on vaikea estää 15. Haluan esittää kaikki nämä argumentit ja haluan vielä toistaa, että mielestäni tämä keskustelu on täysin sopimatonta. Mutta olen kuitenkin täällä, koska kunnioitan sitä, että Euroopan parlamentti todellakin haluaa käsitellä näitä ongelmia. Hyvät naiset ja herrat, en nyt viittaa näihin puheenvuoroihin, jotka mielestäni olivat täysin asian kuulumattomia, koska minulla on oma arvokkuuteni EUn kansalaisena. Me emme ole mikään nationalistipuolue. Ja jos meitä kutsutaan tällä nimellä, niin se on loukkaavaa. En siksi nyt viittaa siihen, mutta toistan vielä, että Puolan hallitus valittiin demokraattisissa vaaleissa – ja Puolan hallitus nyt johtaa Puolaa, koska sillä on kansalaisten antama mandaatti. Eikä ole niin, että Puolan hallitus olisi mitään muuta kuin Puola. Tällä tavalla demokratia toimii myöskin teidän maissanne. En voi kuvitella, että sanoisin, että en kunnioita vaikka Espanjan tai Alankomaiden hallitusta, mutta kunnioitan kyllä Espanjaa ja Alankomaita. Jos kunnioitetaan maata, niin se kunnioittaa myöskin sen hallitusta. En ehkä ole samaa mieltä politiikastanne, ja se on teidän vapautenne tehdä näin. Ja tämähän on Euroopan kulmakivi. Eli on erilaisia näkökulmia. Me usein olemme eri mieltä asioista, mutta sitten asioista keskustellaan. Ja tämä on se lisäarvo, joka minulle ja Puolan kansalaisille, meille kaikille, on erittäin tärkeää. Puolassa vuosikausiin ei ollut mahdollisuutta keskustella asioista avoimesti. No, te puhutte nyt oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. On hyvä, että otitte nämä asiat esille ja uskon, että EU on huolissaan ehkä Puolan taloudesta. Mainitsitte Slesian ja itse asun siellä lähellä ja voisin sanoa, että olen hyvin kiintynyt tähän alueeseen. Olen kotoisin Slesian raja-alueelta ja se on hieno alue, siellä on hienoja ihmisiä, mutta Slesia tarvitsee apua EUlta. Eli olkaa solidaarisia, auttakaa puolalaisia kaivoksia. Tämä on suuri ongelma puolelle. Slesialaiset ovat sanoneet minulle, että aikooko EU auttaa meitä ongelmissamme? Näkevätkö he, että me tarvitsemme eurooppalaista apua? vai jättävätkö he meidät oman ojemme nojan niin kuin puolalaiset telakat? No siis meillä on tällaisia kysymyksiä esillä puolessa. Me yritämme selittää ihmisille, että me olemme valmiita keskustelemaan. Me haluamme, että puolalaiset tuntevat, että Euroopan unioni on heitä varten silloin, kun he tarvitsevat apua. Ja siksi olen täällä tänään, koska minä uskon Euroopan unioniin, uskon Eurooppaan, uskon siihen, että kansalaisyhteiskunta, joka tuli esille jo moneen otteeseen, niin omassa hallituksessani olemme nimenneet edustajan kansalaisyhteiskunnan edustajaksi, koska me suhtaudumme tähän kysymykseen hyvin vakavasti. Ja meillä on henkilö, joka vastaa kansalaisyhteiskunnasta, ja aikaisemmassa hallituksessa ei tällaista tehtävää ollut. Ja uskon, että Puolan hyvä esimerkki kansalaisyhteiskunnan rakentamisesta on yksi esimerkki. Siis meillähän oli tämä solidarisuusliike. Meillä on ollut asioita, joita Puola on luonut. Ja se on pohja, jolle voimme sitten rakentaa yhteistä Eurooppaamme. Suverenisten valtioiden Eurooppa. Tehdään näin ja pankaamme täytäntöön manifesto. Me johdamme maata niin kuin haluamme ja haluamme osoittaa, että Puola on maa, joka suhtautuu lakiin ja perustuslakiin hyvin vakavasti. Me suhtaudumme Euroopan unioninkin hyvin vakavasti. Olen eurooppalainen ja olen siitä ylpeä, mutta ennen kaikkea olen Puolan kansalainen, josta myöskin olen erittäin ylpeä. Kiitos. Kiitoksia, rouva pääministeri. Siellä puhutaan ilman mikrofonia. So, there has to be a problem of translation because I it was done in, in Polish and I... Se on varmasti joku tulkkausongelma, sillä tämä sanottiin puolaksi ja minä kuulin sen englanninkielisen version, sillä puolen kielen täytyy olla hyvin huono. Mutta sanoitteko, että aiotte toimia Venetsian komission kannan mukaisesti vai ette? Kyllä tai ei? Ainoastaan tätä vastausta odotatte. Tämän ymmärrän myös puolan kielellä. Kyllä vai ei? Ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem. Ja rozumiem, że pan jest dociekliwy, bo pan chce bardzo... Do... Ei täällä mitään tulkkausongelmia ole. Minä ymmärrän, että teitä ärsyttää, koska te luulette tietävänne paremmin, miten Puolassa pitäisi asiat hoitaa ja olette huolissanne Puolasta. Minä olen tullut tänne monta sata kilometriä Voidaanko ö, hälventää teidän epäilyksenne. Minulla ei ole ongelmia teidän ymmärtämisessänne. Ja minusta vaikuttaa siltä, että meidän pitää ehkä kuunnella toisiamme ja yrittää ymmärtää toisiamme. On hyvin vaikea työskennellä oletusten perusteella. Meidän pitäisi perustaa tämä faktoihin. Tuota lausuntoa ei ole vielä tullut. Sitten kun se on tullut, niin sitten me toki tutkimme sen hyvin tarkkaan. Kiitos. Arvoisa pääministeri, kiitoksia. Ja sitten herra Konders, olkaa hyvä. Okei, okay, aber Herr, Herr Kollege Verhofstadt auch kollega Verhofstadt, kyllä teidän pitää nyt tyytyä tähän vastaukseen. Se on teille kova pala, mutta näin se on. Herra Konders, olkaa hyvä. Uh, hyvä puhemies, hyvä pääministeri, arvon edustajat. Tämä oli todella tärkeä, mutta myös arkaluontainen keskustelu. Tämä kävi ilmi myös viime minuuttien vuoropuhelussa Puhelusta, mutta se oli kuitenkin tärkeää. Kaikki puhuivat oikeusvaltioperiaatteesta ja siitä, että se on meidän yhteistyömme kulmakivi. Siellä on hyvin harvoja, eh, jotka sanovat jotain muuta. Mutta kun oikeusvaltioperiaatteesta puhutaan, niin se ei ole ainoastaan juridinen asia, vaan myös poliittinen asia. Siihen liittyy suvereniteetti, eri hallitusten ja muiden liiton välinen tasapaino ja sen takia on tärkeää keskustella tästä asiasta tänään täällä parlamentissa. Kaikki ovat tehneet selväksi sen, että kukaan ei ole pyhä, me emme saa toimia e, kaksinaisesti, me emme saa tässä nyt ketään osoittaa sormella. Kaikkien meidän on tällä vaikealla hetkellä mietittävä omaa oikeusvaltio perustaamme. Minä edustan täällä neuvostoa. Emme ole vielä tätä asiaa käsitelleet, mutta haluan vakuuttaa teille, että myös neuvosto pitää oikeusvaltioperiaatetta avainasiana. Olemme sopineet tietystä seikoista. Yksi on uusi mekanismi komission ja neuvoston välillä. Tämä on vuosittainen vuoropuhelu koskien oikeusvaltioperiaatetta ja 2015 tästä sovittiin. Nyt tätä mekanismia on käytettävä ja täällä on kysytty, vahvistetaanko sitä, tuleeko joku toinen mekanismi. En ole vielä nähnyt, että parlamentti olisi hyväksynyt mitään ehdotusta. Siihen voidaan paneutua, jos se saadaan, mutta meillä on nyt mekanismi olemassa ja on todella lähdettävä sitä käyttämään ja käymään vuoropuhelua eri toimintien välillä. Tässä mielessä ja puheenjohtajavaltion nimissä haluaisin sanoa, että me olemme sitoutuneita unionin perusarvoihin. Komissio analysoi tilannetta parhaillaan sekä jatkuvaa vuoropuhelua Puolan hallituksen kanssa. Ja tässä mielessä sen rooli on keskeinen, kun tarkkaillaan tapahtumia ympäri Euroopan, erityisesti perustus, perustussopimuksen valvojina. Te tiedätte komission kannan ja puheenjohtajavaltion kannan, niin oli hyvin tärkeää, että tänään pystytte keskustelemaan Puolan pääministerin kanssa. Hän on todella ponnistunut tullakseen tänne paikalle kuuntelemaan teidän kysymyksiänne ja kommentteja. Tämän keskustelun jälkeen voin sanoa, että asiat ovat välillä arkaluonteisia, mutta on todella tärkeää, että käydään sellaista vuoropuhelua, joka on vakava ja joka kaikille sopii. Ja sitten kaikki ovat sanoneet, että pitää olla objektiivisia, pitää tarkastella faktoja objektiivisesti, niin kuin komissio sanoi, ja yhteistyön hengessä. Ja siinä mielessä on tärkeää, että täällä puhuttiin Venetsian komissiosta. Ja meidän puolestamme voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio aikoo tätä asiaa läheltä seurata ja Aiomme yhdessä ponnistella, käydä keskustelua, mm, laatia artikkelia ja tämän pohjalta oikeusvaltioperiaate pysyy voimassa ainoastaan, jos yhteiskunta on näin elinvoimainen, niin tämä periaate pysyy hengissä. Ja itse asiassa oikeusvaltioperiaate on värisokea. Kiitos paljon keskustelusta. Sitten on komission vuoro. Ensinnäkin herra Oettinger, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unionissa, eh, Euroopan unioni saa eh, antaa medioille tärkeän roolin. Medioiden riippumattomuus on suuri hyve, kuten myös medioiden monimuotoisuus. Siksi suhteessa erilaisiin valituksiin ja huoliin komissiolla ei ole ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus varmistaa toteutuvatko medioiden riippumattomuus ja monimuotoisuus Euroopassa? Vaalitaanko niitä ja vahvistetaanko niitä? Ei sen enempää eikä sen vähempää meidän pitää tehdä. Uudessa pienessä Puolan medialaissa on kyse kolmesta tahosta. Ensinnäkin hallituksesta, sitten valvontaneuvostosta, TVPstä ja PAsta. E, ja tässä puhutaan julkisesta televisiokanavasta ja julkisesta radiosta, yleisradiosta. Sitten on myös valvontaneuvosto, joka valvoo näitä molempia. Ja sitten on vielä mediasääntelijä tämä kolmas taho. Tähän mennessä tämä valvontaneuvosto, joka tähän mennessä on ollut seitsemän henkilön suuruinen, on seuraavasti saatu kasaan kulttuuriministerin ehdotus, sitten yksi toisen ministerin ehdotus ja viisi jäsentä sitten medioiden valitsemia edustajia. Nyt sitten vuodenvaihteen jälkeen uusi tilanne on sellainen, että valvontaneuvoston kaikki kolme uutta jäsentä henkilökohtaisella päätöksellä, hallituksen päätöksellä valitaan. Sitten on tämä hallintoneuvosto tai johtokunta. Jatkossa se voidaan ilman mitään perusteluja äh, kutsua koolle tai olla kutsumatta tai purkaa. Ja tämän päätöksen tekee valtiovarainministeriön valitsema valvontaneuvosto. Toisin sanoen TVPn ja PA-näiden julkisten kanavien status ilman medioiden sääntelyä, säätelijää ja ilman parlamenttia voidaan siis muuttaa. Me mietimme kovasti myös sitä, onko tämä kehitys jossa puolueiden monimuotoisuus ei toimi, vaan enemmänkin hallitus yksin tulee hyvin lähelle julkista televisiota ja radiota. Vaarantaako se Eh, tämän median, audiovisuaalisen median riippumattomuuden. Tämä on meidän tehtävämme ja tämän me aiomme selvittää ja me haluamme myös jatkaa tätä dialogia sitten, kun tämä suuri medialaki esitellään maaliskuussa. Pyydämme, että tuolloin käydään dialogia ennen kuin tuo laki hyväksytään. On paljon parempi, jos oikeusvaltiollisia kysymyksiä ei tarvitse jälkikäteen varmentaa, vaan etukäteen olisi jo komission ja jäsenvaltion ja jäsenvaltion hallituksen välinen keskustelu jo valmistelisi tätä päätöstä. Kiitoksia herra Oettinger. Viimeiseksi sitten komission varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies pääministeri, Euroopan parlamentin jäsenet. Voisin nyt puhua monesta asiasta, mutta koska kello on näin paljon, niin puhun lyhyesti. Ensinnäkin, nyt kun olen kuullut tätä keskustelua suvereenisuudesta, niin katson edelleen, että Puola on nyt suvereenisempi ja se on enemmän oman kohtalonsa johtaja kuin tuhansina vuosina ennen kuin se liittyi EU:hun. Se on liittänyt suverensuuteensa muihin Euroopan kansoihin ja ensimmäistä kertaa Puolalla on rajoja, joita sen naapurit eivät enää kyseenalaista. Ja se on todellista suverenisuutta, pääministeri. Se on todellinen saavutus kaikkien Euroopan valtioiden osalta ja ennen kaikkea Puolan osalta. Ja toiseksi, kaikki EUn jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisesti ja ratifioineet kansallisissa parlamenteissa – eurooppalaisia perussopimuksia. Ja silloin ne ovat, niillä on sitoumuksia ja niiden täytyy ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta. Ja tämän lisäksi se, miten panee täytäntöön näitä sitoumuksia, niin on sallittu, että Luxemburgin tuomioistuin voi sitten katsoa näitä toimia ja että komissio voi katsoa tätä ja parlamentissa voidaan keskustella tätä ja että muut jäsenvaltiot voivat kyseenalaistaa näitä asioita. Eli kun on oikeusvaltio periaatteessa liittyviä ongelmia, niin sitten ei voi piileskellä kansallisen suverensuuden takana, koska on allekirjoittanut perussopimuksia ja on sovittu siitä, että asioista keskustellaan Euroopan tasolla. Tämä on fakta, Legutko, joka rakastaa faktoja niin kovasti. Vähän lisää faktoja tästä asiasta. Ja niin, Legutko, te olette aivan oikeasti, teillä on oikeus omaan mielipiteeseenne, mutta ikävä kyllä, teillä ei voi olla omia faktoja. Muutama asia. Pääministeri, me emme vastusta sitä periaatetta, että perustuslakituomioistuimen kokoonpano on tasapainoinen. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että Puolan perinteitä tulee kunnioittaa, mutta olemme huolissamme siitä, että perustuslakituomioistuin on tuominnut ja soveltanut näitä lakeja ja näitä päätöksiä ainoastaan tavalla, jota te noudatatte vain osittain. En nyt puhu tästä samasta päätöksestä kuin te, eli se, joka on tämä kolmas joulukuuta tehty päätös, ja sanottiin, että edellinen parlamentti nimitti liikaa tuomareita, mutta sitten on myöskin päätös 9. joulukuuta, ja siinä kumottiin uusi laki, koska se kumosi kaikki aikaisemmat päätökset, myöskin ne, jotka edellisellä parlamentilla löytäisi oikeus tehdä. Eli jatkamme tätä keskustelua, eli ottakaa kantaa myöskin tähän asiaan. Ja vielä, jos te niin arvostatte Venetsian komitean lausuntoa ja olette sitä pyytäneet, minä sitä ehdotin, mutta te nyt sanoitte, että ihan itse teitte, mutta ei se mitään. Mutta miksette sitten odota näiden lakien kanssa sitä, että tämä lausunto tulee, koska nyt te vain etenitte. Eli Venetsian komitean lausunto tulee sitten jälkikäteen. No millä tavalla Puola sitten ratkaisee nämä asiat? Ainoastaan ratkaisemalla nämä kysymykset, mitkä liittyvät kokoonpanoon, niin silloin tuomioistuin voi täysimittaisesti suojella oikeusvaltioperiaatetta ja odotamme selityksiä myöskin muista uudistuksista, jotka liittyvät perustuslakituomioistuimeen. Oikeusvaltioperiaate ja erityisesti vallan hajauttaminen on meille kaikille tärkeä asia. Meillä Euroopan historiassa on kivuliaita esimerkkejä siitä, että me tarvitsemme demokratian, tribodia, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista. Yksikään niistä ei onnistu ilman kahta muuta – ei koskaan voi käyttää demokraat, demokraattia perusteena oikeusvaltiota vastaan tai ihmisoikeuksia vastaan. Tämä on opittu kivuliasta historiasta ja Puola on aina ollut tämän historian suurin uhri. Ja nyt näemme vapaan, riippumattoman, ylpeän Puolan. Se juuri EUn ansiosta – ja siksi uskon, että meidän täytyy jatkaa rakentavaa vuoropuhelua puolen hallituksen kanssa, koska uskon, että voimme ratkaista näitä asioita noudattaen sääntöjä, joihin kaikki EUn jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, minun täytyy pyytää myös teitä, arvon pääministeri, nyt päättämään tämä keskustelu vihdoin ja viimein te, rouva pääministeri, olette jälleen kerran pyytänyt puheenvuoroa. Te olette meidän vieraamme, enkä halua teiltä tätä oikeutta evätä, mutta haluaisin nyt kiinnittää huomiota siihen, että minun pitäisi tämän jälkeen taas lähteä mukaan keskusteluun, mitä en työjärjestys mukaan esityslistan mukaan voi tehdä, koska herra Timmermansin asiat olivat tämän keskustelun päätös. Oletan siis, että rouva pääministeri, teidän puheenvuoronne on puhtaasti informatiivinen. Muussa tapauksessa joutuisin taas antamaan lisää puheenvuoroja kollegoille täällä. Olkaa hyvä, rouva pääministeri. Kiitoksia puhemies mahdollisuudesta vielä kerran puhua. Haluan kiittää teitä sydämellisesti. Mielestäni tämä oli tärkeä keskustelu meille kaikille ja aivan varmasti erityisesti Puolalle ja varmasti myös Euroopan parlamentille. Kiitän teitä sydämellisesti vielä kerran ja korostan vielä kerran, että Puola on demokraattinen oikeusvaltio, jossa pidetään kiinni perustuslaista ja kaikista Puolassa voimassa olevista laeista, kuten myös sopimuksista. Mehän olemme EUn jäsen. Kiitoksia puheenvuoroistanne. Uskon syvästi siihen, että tiedot, joita minulta oletitte saavanne, myös tulivat perille. Ja nyt olen myös kuullut teidän näkemyksiänne. Olen käytettävissänne ja kenties ihan lopuksi vielä, arvoisa puhemies, jos sallitte sillä komission jäsen hän esitti kysymyksen, miksi me emme odota Venetsian komission kantaa ennen kuin muutamme lakejamme ja panemme ne täytäntöön. Muistuttaisin vielä kerran siitä, että mehän asetimme ne kyseenalaiseksi ja odottimme sitten Venetsian komission kantaa, kuten tekin. Ja äh, tämä tämänpäiväinenkin keskustelu organisoitiin, mutta komissio ei odottanut Venetsian komission äh, kantaa. Meidän pitäisi kaikkien olla syvästi vakuuttuneita siitä, että meidän keskustelumme ja yhteinen dialogimme myös tuo meitä lähemmäs toisiamme ja tuo meitä yhteen. Ja sehän on myös Euroopan unionin tehtävä. Kiitoksia oikein paljon. Rouva pääministeri, kiitoksia sanoistanne ja puheenvuoroistanne. Kiitoksia myös näistä kiitoksista Euroopan parlamentille. Minä haluaisin kiittää myös teitä, rouva pääministeri, se seikka, että te tulitte tänne ja asetuitte alttiiksi tälle keskustelulle on hyvä merkki ja se erottaa teidät monista niistä, jotka täällä taputtivat teille, jotka olivat sitä mieltä, että tämä keskustelu ollut ollenkaan tarpeellinen täällä. Tämä on teille kunniaksi. Kiitoksia.